Dear colleagues. Hyvät kollegat. On lomien jälkeen vähän vaikea aloitella. Senkin takia, että on aikaisin vaikka nousta, mutta nyt on korkea aika aloittaa työmme. Ensimmäinen kohta esityslistalla, nimittäin esityslistan hyväksyminen. Jos ei kenelläkään ole mitään huomautettavaa, niin esityslista voitaneen hyväksyä muutoksitta. Sitten toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset liittyen koordinaattoreiden suosituksen 12. heinäkuuta. Koordinaattorin suositukset on sähköisesti lähetetty, jos ei vastalauseita ole voidaan ne hyväksyä. Ja nyt voimme siirtyä toimittamaan äänestykset. Pyytäisin, että kaikki kollegat panisivat äänestyskorttinsa, äänestyskorttinsa laitteisiin. Ja nyt voidaan aloittaa äänestämällä Euroopan unionin yleistar- yleistarviosta kahdelle 2017 vuodelle kaikki osastot. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Kahdessa osassa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme. Avete votato? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tuo kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän raukeaa sitten tarkistus kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Chi e a favore? 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunto luonnos näin tarkistettuna koneäänestyksenä. Avete votato tutti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Passiamo adesso alla parte. Sitten talousarvion tarkistukset yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 6081 puolesta vasta tyhjää hyväksytty. Sitten 60-55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60-82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 60-54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6083 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6084 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6056 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6076 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60-94 puolesta

vastaan tyhjää hyväksytty. 61 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 08 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 05 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 6109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6134 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6135 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhtenä ryhmänä 6063 ja 6064 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6085 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 6065 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6086 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6066 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6067 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6087 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6068 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6088 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6069 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6070 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6089 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6071 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6091 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6075 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6092 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 6130 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6119 puolesta ja 6120 peruttu, 6122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä otsakkeessa 4, 60, 73, 74 ja 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6090 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6093 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhtenä ryhmänä 605152, 53 ja 95. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 65, 9, 60, 61 ja 62. Kaikki palauttavat yleisesityksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 6, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 1 ja 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 67, 7, 78, 79 ja 97. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Seuraavaksi meillä on suullinen tarkistus, jota kuvailen lyhyesti, joka liittyy virastojen perustamissuunnitelmiin. Kuten te tiedätte, komissio on aikonut leikata henkilöstön määrää. Virastot ovat yhä enemmän saaneet tehtäviä, operatiivisia tehtäviä, lisätyötä, jota annetaan virastolle, virastoille lainsäädännön myötä. Ja paljon käytetään ulkoista henkilöstöä ja siksi ulkoisin varoinkin maksetaan henkilöstä, jotta voitaisiin selvitä näistä tilauksista. Suullinen tarkistus liittyykin nimenomaan siihen, että voitaisiin nämä varahoitosuunnitelmat säilyttää virastoissa. Totta kai vielä täytyy selvittää, onko täällä neljä vastustavaa jäsentä. Jos on, ei voida äänestyttää. Haluatko joku vastustaa suullista tarkistusta? Ei. Ei. Toimitamme yhdessä ryhmässä nämä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Chair's announcement. Ah, li ho saltati? Ma non c'è scritto niente. Ah. Sorry that I forgot. Olen pahoillani. Tässä unohtuivat puheenjohtajan ilmoitukset, eli palataanpaan kohtaan kolme esityslistalla kun tässä sivua käänsin, niin se tässä jäi kokonaan huomaamatta. Ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, Ika on tiimolta. Palaan taaksepäin. Kertoisin nimittäin, että meillä on tulossa ylimääräinen Envi-kokous Strasbourgissa 12. syyskuuta. Ylimääräinen kokous järjestetään Strasbourgissa siis maanantaina kello 19-21 komission jäsen Arias Kanjete esittää hiljattain hyväksytyn ilmastopaketin eli taakan jaon ja CFN. Ilmoittaisin myös, että tämän esityslistan työn valossa 29. syyskuuta pidettävän kokouksen säilyy en ole kovin iloisia siitä iltapäivän kokouksesta, koska se on todellakin torstai-iltapäivä. Esityslista luonnos toimitetaan aikanaan. Kuitenkin jäsenten on hyvä panna mieleen, että jos jäteehdotukseen tehdään tarkistuksia, niin se on ensimmäisenä kohtana kello 15 iltapäivällä 29. syyskuuta. Niin ikään kertoisin, että Täällä on vähän muutoksia sihteeristössämme. Rouva Kristiina Malmruus on palannut Jenvi-sihteeristöön palveltuaan kahdeksan vuotta Ruotsin valtiopäivien ympäristövaliokuntaa. Toivotan heidät tervetulleeksi valiokuntaamme. Ja pyytäisin teitä nousemaan ylös niin, että jäsenetkin näkevät teidät. In our committee. Tervetuloa tekemään töitä. Announce that today we have been... Todellakin tulkkaustakin meillä on 20 kielellä ja tavallisen tapaan sähköisesti ovat asiakirjat tarjolla ja verkkoonkin kokous menee. Ja nyt voidaan mennä kohtaan kuusi esityslistallamme keskustelu komission kanssa – IKA on maailmanlaajuisten markkinapohjaisten toimenpiteiden järjestelmästä, raportointi korkean tason kokouksesta ja IKOn yleiskokousta edeltävästä tilanteesta. Annan puheenvuoron ensin Henrik Hololeille, joka on MOVE-osaston johtaja ja ikään valtuuskunnan vetäjä. Olkaa hyvä, voitte alustaa ja sen jälkeen keskustelemme, olkaa hyvä. Thank you very much, um, uh, Mr. Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, että sain tämän kutsun tänne tänään. Kiitos oikein paljon arvon jäsenet siitä, että olette valmiita kuuntelemaan puheenvuoron ja käymään keskustelua. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, koska tämä ikä on myös kokous lähestyy muutaman viikon kuluttua. Varmasti puhun kaikkien nimissä, kun sanon, että – epäonnistuminen ei ole vaihtoehto siellä. Komissio on täysin sitoutunut turvaamaan kaikkein kunnianhimoisimman mahdollisen ratkaisun ympäristön kannalta myös. Meillä on tässä pari viite kohtaa. Pariisin sopimus, joka on sopimus, joka saatiin edellisen yleiskokouksen aikana kolme vuotta sitten, että luodaan maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide kansainväliselle ilmailulle, jotta päästään karbon, hiilineutraalin kasvun vuoteen 2020 ilman, että syntyy kilpailun vääristymiä ja että saadaan toimet, jotka ovat realistiset, mutta täytäntöön pantavissa myös. Lisäksi on otettava huomioon erityisolot ja mahdollisuudet. Ottaen huomioon erilaiset toimintamahdollisuudet YK on ilmastoneuvotteluiden puitteissa. Kaikki tämä ei ole helppoa, kuten tiedätte. Jotkut valtiot ovat paljon vähemmän sitoutuneita kunnianhimoiseen lopputulokseen kuin Euroopan unionin maat. Ja nyt halutaan ottaa huomioon eri kehitysvaiheet. Mutta jos sopimuksen päästään, se olisi maailman ensimmäinen globaali ympäristötoimi yhdellä saralla. Tämä on siis unikki mahdollisuus, mahdollisuus, joka ei saisi mennä meiltä nyt sivusuun. Kuitenkin minun on painotettava sitä, että tuleva ikä on kokous puuttuu ympäristöhaasteisiin monella tapaa, ei ainoastaan maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpideen kautta. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöstandardit uusien ilmailusten osalta ovat keskustelun kohteena. Näin voitaisiin 150 miljoonaa hiilidioksidia säästää vuoteen 2040. Kun nämä standardit saadaan luotua, niin niitä voidaan ajan kuluessa vielä tiukentaa progressiivisesti, kuten on tapahtunutkin jo esimerkiksi melun ja NOx-päästöjen osalta. Edellisessä ICAon yleiskokouksessa sovittiin tällaista toimien korista, jotta päästäisiin kahden prosentin polttoaineen tehokkuusparannukseen ja muihin tavoitteisiin. Lento, liikenteen teknologian parantaminen ja kestävät vaihtoehtoiset polttoaineet ovat myös keskustelun kohteena, ei ainoastaan maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide, siis tätä GMBM ei siis nähdä yhtenä ainoana aiheena. Nämä ovat hyvin monisyisiä neuvotteluita, monimutkaisia neuvotteluita. EU ei päätä asioista yksin, vaan meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, ja näin olemme tehneetkin. Olemme tehneet hyvin paljon ikaon johdon kanssa läheistä yhteistyötä jo kuukausien ajan, mutta Voitaisiin jopa sanoa, että tätä työtä on tehty vuosien ajan. Komissio pitää hyvänä myös sitä, että tämän valiokunnan jäseniä oli korkean tason kokouksessa mukana viime toukokuussa. Ja komissio haluaa mielellään ottaa valiokunnan jäseniä myös tulevaan ikaun kokoukseen, koska on hyvä, että parlamentin jäseniä on paikan päällä näkemässä, miten neuvottelut etenevät yhteistyö Envin valtuuskunnan kanssa toimi oikein hyvin toukokuun kokouksen aikana. Tällä hetkellä tietenkin neuvottelut kiristyvät. Puheenjohtajan ystävien ryhmä kokoontui Montrealissa ja mikä on neuvosto viime perjantaina. Koordinointikokoukset ovat käynnissä, muun muassa asiantuntijoiden kokous Bratislavessa tällä viikolla siviiliilmailun konferenssin osallistujien kanssa tapaan tänään iltapäivällä 44 eurooppalaista valtiota, jotka näin huolehtivat sitä, että meillä on yhteiset tavoitteet. Koreper kokoontuu ensi viikolla kahdenvälisiä kokouksia järjestetään kolmansien maiden kanssa ennen tätä tuota joka alkaa 27. päivä syyskuuta. Alle kuukauden päästä siis teknisistä kysymyksistä Keskeisimmät kysymykset liittyvät aikatauluun ja soveltamisalaan. On painotettava, että kysymykset ovat vielä kovasti avoinna ja yleiskokouksessa itsestään, kuten tiedätte, että se kestää yli kaksi viikkoa. Nyt monitorointi vaatimukset, seurantavaatimukset lähtevät liikkeelle 2019 maailmanlaajuinen markkina pohjainen toimenpide progressiivisesti vuoden 2021 jälkeen. 2027-35 sitovat toimet ja sitten katsotaan, jatketaanko toimia ottaen huomioon, mitä edistystä on tapahtunut kaikkien toimien osalta. Eli tämä on nyt nykysuunnitelma, mutta kuten sanoin, työ on vielä kesken. Soveltamisalasta luonnos tällä hetkellä sisältää tällaisen liikkuvan siirtymäkauden. GMBM, maailman, maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide, on aina nähty sellaisena, että siinä on alkuvaihe, jossa kaikki eivät ole mukana, ja sitten laaja pakollinen vaihe. Se on välttämätöntä. Tämä oli paras tapa ottaa huomioon yhteiset vastuut, joissa on tiettyä eriytymistä kuitenkin. Pienimmät toimijat, kuten vähiten kehittyneet maat tai pienet saarivaltiot, että minimissääntöjen mukaan on otettu aina huomioon. Kuitenkin riippumatta siitä, miten pieni valtion ilmailusektori on, niin mukaan pääsee, jos niin haluaa. EU pyrkii saamaan mahdollisimman monet mukaan ja huolehtimaan siitä, että kaikki keskeisimmät siviilimailun maat ovat mukana alusta asti. Tämä on todella ratkaiseva tavoite, johon pyrimme tällä hetkellä. Ja tämä tavoite on edelleen saavutettavissa. Siviilimailun konferenssi Bratislavassa tänään ja huomenna ja vielä lauantainakin on varmasti tärkeä tapaaminen. Toivon, että sieltä saadaan julkilausuma, joka sitoo 44 eurooppalaista maata jo tämän järjestelmän alusta asti. Eli sitten mukaan tulevat ne maat, jotka ovat sitoutuneet samantyyppisesti Yhdysvallat, Kanada, Meksiko ja Indonesia. Tärkein viesti on se, että teemme tiukasti töitä keskeisimpien toimijoiden kanssa, että saadaan järkevä maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide. Haluamme riittävän määrän maita kunnianhimoisen tavoitteen taakse. Haluamme mahdollisimman monet osallistumaan. Tämä on todella ratkaisevan tärkeää. Mutta tämä vaatii edelleen päättäväisiä toimia unionin puolelta myös jäsenvaltioiden puolelta. Kasvu vuoden 2020 jälkeen toimissamme ei pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta, mutta tärkeää tämä on. Meidän pitää pyrkiä tähän tavoitteeseen hyvässä hengessä muiden maiden kanssa, kehitysmaiden kanssa, joiden ilmailuala kasvaa nopeasti, vaan FCCC ja ICA on yhteistyö on tärkeää, kun pyritään leikkaamaan päästöjä keskipitkällä aikavälillä. Jatkuvasti on sanottu, että vuosittainen tarkastelu on ratkaisevan tärkeää tämän järjestelmän osalta, jotta hiilineutraali kasvu on mahdollista tulevaisuudessa koko mekanismin ajan. Tämä on nyt tekstiluonnoksessa mukana ja hyvin tärkeä asia Euroopan unionille. Tämä yleiskokous ei ole maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen loppu. Paljon kovaa työtä tarvitaan edelleen, jotta voidaan huolehtia täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on totta kai ratkaisevan tärkeä. GMBM-luonnoksessa pitää olla tietty tiekartta niistä toimista, jotka pitää saada päätöksen ajoissa, jotta järjestelmä voi lähteä liikkeelle 2019 ja maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide 2021. Tämä vaatii paljon työtä meiltä, ja hyvin keskittymistä tähän toimintaan. Meidän on pyrittävä huolehtimaan ongelmista, rekisteröintiin, verifiointitoimit ja niin edelleen. Muistuttaisin siitä, että päästökauppa järjestelmää pidettiin myös alkuvaiheena aluksi, että siinä vaiheessa vielä opittaisiin. Näin ajatellaan myös maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen osalta, maailmanlehden lähestymistapa 2027 vuodesta. Tämä on paljon laajempi yhteisö. On otettava huomioon tavoite ja pyrittävä siihen, että saadaan mahdollisimman monet maat alusta asti mukaan. Ympäristön kannalta lisäarvo on hyvin riippuvasta siitä, että mahdollisimman monet maat saadaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. EU on odotettava nyt yleiskokouksen päätöksiä ennen kuin otetaan lopullisesti kantaa. Olemme päättäneet antaa ikalle mahdollisuuden pyrkiä tärkeään tavoitteeseen. Komissio pyrkii keskittymään siihen, että saadaan paras mahdollinen tulos tästä yleiskokouksesta. Lopuksi komission ja sen ja minä saamme paljon tukea Move, Klima ja pääosastoilta, samoin kuin Cesar-yhteisyritykseltä – Komissio pitää todella tervetulleena myös Euroopan parlamentin tukea, ympäristö- ja liikennevaliokunnan tukea erityisesti, jotta päästään tämän ikään yleiskokouksen tavoitteeseen. Euroopan parlamentin valtuuskunta on hyvin tervetullut EUn valtuuskuntaan, samoin kuin korkean tason kokouksessa toukokuussa tehtiin. Mielelläni kuulisin kantojanne ja vastaisin kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos oikein paljon, että sain mahdollisuuden puhua tästä aiheesta täällä tänään. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Now we can start with a member. Kiitoksia sitten valtuuskunnan jäsenen Julie Görling ensimmäisenä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Holloleita ja hänen työn tekijöitään siitä, että he huolehtivat meistä matkallamme toukokuussa. Alku oli hankala, kun olimme ilmastonmuutoskokouksessa läsnä helmikuussa. Tilanne oli aika monimutkainen, mutta todella hyödyllinen. Loimme paljon kahdenvälisiä suhteita ja kontakteja muiden kokouksen ICAO-jäsenten kanssa – ja toukokuun kokouksessa oli hienoa olla läsnä ja nähdä, miten yhteistyö komission kanssa sujui paljon paremmin ja jouhevammin. Meillä oli integroitu eurooppalainen lähestymistapa, mutta täytyy myös muistaa, että parlamentti ei ole mukana varsinaisessa neuvotteluissa, mutta pyrimme niihin vaikuttamaan. Ja opimme paljon siitä, miten ICAO järjestönä toimii. Ongelma on usein ollut salailu ja avoimuuden puute. Ja me pääsimme kyllä puhumaan hyvin avoimesti toukokuussa jäsenvaltioiden ja komission kanssa, mutta toiset ikäjäsenet, jotkut niistä olivat hieman sulkeutuneempia. Tästä tuli jälleen kerran mieleen, että kyse on diplomatian työstä yhtä lailla kuin politiikasta. Parlamentilla on voimakas asema, mutta emme aina pääse ilmaisemaan kantaamme muualla samalla tavoin kuin täällä. Tästä salailusta vielä. Pitäisi ehkä nähdä se ero, miten me näemme maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen järjestelmän, miten ICAO siihen suhtautuu, kun katsotaan Pariisin ilmastosopimusta. Mutta kun katsomme ilmailusta, ja tähänkin kuuluu myös tietysti laiva, merenkulun ala, tässä on ollut aina paljon ilmailuun liittyviä poikkeuksia ilmailu, ilmastositoumuksissa ja niissä pysymisessä. Ikäota usein taputellaan selkään, he uskovat toimivansa erittäin hyvin, mutta me näemme tämän asian hieman toisin. Tuon tämän asian esille, koska sellaisten jäsenten, jotka eivät ole suoraan työssä mukana, on tämä tärkeää ymmärtää. Kun puhutaan vielä tällaisesta salailusta, tiedämme, että puheenjohtajan tukiryhmän kokous pidettiin aivan muutama päivä sitten, mutta tähän aamuun mennessä mitään kokouksen pöytäkirjaa tai tuloksia ei ole saatu. Ei, niitä ei ole myöskään internet internetsivuilla, aivan kuin kokousta ei ole edes pidetty. Kysyisin herra Hololeilta, voiko hän kertoa meille mahdollisista tiedoista, jotka liittyvät viime viikkoiseen puheenjohtajan tukiryhmän kokoukseen. Tässä ei ehkä voida puhua sopimuksesta, IKA ei koskaan pitäisi sitä sopimuksena, mutta voidaanko puhua jonkinlaisesta konsensuksesta, kun katsotaan vapaaehtoista, ei sitovaa järjestelmää. Tämä on meille tärkeää ja haluaisin kuulla tästä lisää. Hän ei myöskään, tai ette maininnut, siis meille tärkeä asia konferenssissa tulee meille olemaan se, että kaikki pää- ja suurimmat maat olisivat mukana alusta lähtien. Meillä on myös muita merkittäviä asioita. Esimerkiksi tarkastusprosessin pitää olla hyvin vakaa ja tämän Kompensaatiojärjestelmän pitää myös olla toimiva. Tämä liittyy erityisesti eurooppaiseen päästökauppajärjestelmään. Toukokuussa Yhdysvallat edistivät sitä, että GMBM pitäisi jättää ulkopuolelle kaikki muut maantieteelliset järjestelmät. Uskoakseni tämä nyt ei mennyt läpi toukokuun kokouksessa, mutta jos tämä vielä palaa käsittelyyn, niin siihen pitää sitten jollakin tavoin pureutua. Gerbrandi. Sitten Herbrandi. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Hololeille alustuksesta. Aluksi toteaisin, että olen kaikkien kanssa samaa mieltä, mitä Julie Kyörin totesi. Ja näin ei aina ole tässä valiokunnassa. Mielestäni se osoittaa, miten yhtenäinen parlamentti on tässä aiheessa. Minulla olisi muutama kysymys komissiolle, muutama havaintokin perustuen viimeisimpiin kehityskulkuihin – perustuen myös valtuuskunnan vierailu muutama kuukausi sitten. Ensin ICAO on itsekin sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun 2020 mennessä. Olimme todella tyytyväisiä sitoumukseen, mutta kun nyt katselee tekstejä, ne ovat hyvin kaukana hiilineutraalista kasvusta 2020 mennessä. 2027 alkaen se on pakollista maille. Ja sittenkin täytyy vielä miettiä, ketkä maat saavat velvoitteesta poikkeuksen. Minä olin ymmärtävinä niin, niin että kun käytetään neuvottelussa olevia määritelmiä, niin jopa Belgian ja Italian kaltaiset maat eivät tulisi velvoitteen piiriin en ole EU-maista huolissani, koska varmasti kyllä ne tulevat omana ryhmänään, mutta mitä se oikein kertoo yleisestä asennoitumisesta, lähestymistä vasta, että tämmöiset maatkaan tule määritelmään piiriin, niin että niiden velvollisuutena olisi liittyä. Ja vasta sitten 2027 alkaen, siis seitsemän vuotta 2020 jälkeen, kun Ikaolla aikanaan sen sitoumuksen itsekin antoi, Toiseksi, ja tämä mielestäni on kaikkein ikävintä Montrealissa ja tämän osaltakin, he tekivät omat laskelmansa. Kaikkein tiukimmat ehdotukset, mitä on ollut. He puhuivat myös lentoyrityksille tulevista marginaalikustannuksista. Eli tässä menee paljon pidemmälle kuin, että keskustellaan vain kustannuksista. Tämä on jo paljon poliittisempaa jos ne ovat vain marginaalisia ja perustumme vieläpä laskelmiin, jotka ovat tehneet maksupuoli, niin miksi siitä pitää tällainen häly nostaa? Tämä alkaa olla paljon poliittisempaa kuin vain jos puhutaan kustannuksista. Edelleen kuullaan myös kaikuja viime vuodelta, mutta tämä on se koetinkivi. Teemmekö sen, minkä lupasimme Pariisissa? Ja kun tässä nyt katson lukuja, miten neuvottelut ovat kehkeytyneet, niin täytyy kyllä sanoa, täytyy, että emme onnistu. Konkreettisesti on kysyttävä, miten paljon hiilikasvu kattaa sen, mitä nyt on pöydällä 2020 alkaen. Toukokuussa kuvittelen, että se oli vain 50 prosenttia kasvusta tämän järjestelmän puitteissa. Miten voidaan puhua hiilineutraalista kasvusta, jos vain puolet siitä katetaan? Ei se oikein täsmää. Lopuksi vielä puheenjohtaja Julie mainitsi myös offsettien laadun. Ilmeisesti siitä ei voida keskustella ikaossa. Ikaolla on sellainen tuntuma, ja se oikeastaan kertoo myös siitä suljetusta piiristä siellä, että he joutuvat tekemään kaiken työn. He eivät oikeastaan tiedä tästä kuuttamisesta yhtään mitään, mutta ilmeisesti heidän mielestään se on oikea tapa hoitaa. Ehkä siellä on jotain löydettävissä. Vielä lopuksi mahdollisuudesta jatkaa alueellisiin järjestelmiin. Viime kädessään siitä on kyse. Me haluamme maailmanlaajuisen sopimuksen tietenkin, mutta me luovumme omasta ets kansainvälisissä lennoissa, kun kansainvälinen sopimus sitten tarjoaa riittävästi, jos alueelliset järjestelmät jätetään ulkopuolelle, mikä on mielestäni törmätä suurin ongelmiin. Ehkä sitäkin voi miettiä. Thank you very much. And now Mr. Kiitos. Ja sitten herra Liise. Ja, vielen Dank, herra Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja ilmasto-ongelmaan tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja. Siksi haluaisin kiittää siitä työstä, jota komission ja parlamentin kollegat ovat tehneet Montrealissa, että voidaan lisätä kansainvälistä painostusta. Varmasti on hyvä merkki, että tämä ala itse on esittänyt melko kunnianhimoisen suunnitelman vuoteen 2050 50 prosenttia päästöistä leikattaisiin. Koska haluamme kansainvälistä ratkaisua, Euroopan unionissa me olemme kaksi kertaa pysäytelleet tätä ETS ei käytetty lentoihin täysin ainoastaan Euroopan unionin alueella, ja nyt on tärkeää, että olemassa oleva lainsäädäntö, jos sitä ei muuteta, sen mukaan ensi vuonna palataan täysin käyttämään järjestelmää. Ja lainsäädännössä itsessään on viittaus siihen, että lainsäädäntö jää täysin käyttämättä. Ajatellen siis myös maanneiden välisiä lentoja, jotka lähtevät e- eu alueelta tai tulevat eu alueelle, jos ei ikä on tässä päästä hyvään sopimukseen päästöjen leikkaamisessa. Köling ja Egerberg ovat jo esittäneet, että tämä ehdotus ei ole mikään leikkausehdotus, eikä edes esitys siitä, mitä IKEA itse on päättänyt hiilineutraalista kasvusta. Näin ei siis nyt tapahdu, eikä vuodesta 2020 lähtien. Ja tämä on kyllä huolestuttavaa että offset-ongelmaa ei ole kunnolla selvitetty. Euroopan parlamentin pöydällä on nyt ehdotus, jossa offset-järjestelmästä luovuttaisiin teollisuuden aloilla, esimerkiksi terästeollisuudessa tämä ei ole enää mahdollista. Lentoliikenteen osalta tämä on aina mahdollisuus, kun meillä on huonoja kokemuksia offset-järjestelmästä. Oman jäsenvaltioni Saksan edustaja aikaisemmassa kokouksessa esitti kanta, joka ei ollut Saksan eikä EU on puhuttu sitä, että tämä oli Saksan edustajan henkilökohtainen kanta, mutta minua kyllä ärsyttää se, että komission edustaja myös puhuu tästä pilottihankkeesta, siitä vaiheesta. Jos ajatellaan, mitä Pariisissa tapahtui ja mitä oletamme teollisuuden tekevän, niin olemme hyvin kunnianhimoisia ilmaston osalta. Terästeollisuuden alalla esimerkiksi EPP esitti tarkistuksia siihen, miten annettaisiin vähän enemmän toimintamahdollisuuksia terästeollisuudelle verrattuna komission ehdotukseen. Kovin kunnianhimoisista asioista keskustellaan muiden alojen osalta, ikä on ei niinkään. Se, että nyt tässä tapauksessa puhutaan pilottivaiheesta. Tämä saksalainen edustaja sanoi olevansa insinööri ja insinöörinä hän pitää pilottivaiheesta, mutta toinen aihe. Ilmastonsuojelussa emme ole enää sellaisessa tilanteessa, että puhutaan vähän epäselvästi. Maailma on yhdessä sopinut siitä, että nyt on toimittava. Ja toivoisin, että ilmailualalla jokainen insinööri ja kaikki muut päätöksiä tekevät. Nyt voidaan puhua siitä, että tässä ajatellaan, että ilmaston osalta on niin, että lentoliikenteen osalta on tehtävä jotain myös, muuten tapahtuu hyvin vakavia asioita. Nyt ei voida enää tehdä mitään kokeiluita, kokeiluvaiheita, vaan meidän pitää toimia. Tämä on siis todella pelottavaa, että näin puhutaan. On totta, että EUssakin tehtiin näin, mutta 2005 vuonna. Silloin lähdettiin liikkeelle. Eli nyt ollaan hyvin pitkällä, hyvin kaukana pilottivaiheesta. Eli ei voida antaa nyt ymmärtää lentoliikenteen osalta, että eletään maailmassa, jossa elimme 15 vuotta sitten. Sellaista vaihtoehtoa ei siis ole, että EU hylkää kansainvälisen sopimuksen meidän on pyrittävä saamaan lähiviikkoina paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi ja kaikki kansainväliset sopimukset ovat oikeastaan parempia kuin se vaihtoehto, ettei saada mitään aikaiseksi. Mutta yksi asia on tässä ratkaisevan tärkeä. Jos Montrealissa päätetään, että omaa ETS-säämme emme voi enää käyttää lentoliikenteeseen, niin siitä on kyllä hopi kaukana. En voi parhaalla tahdollakaan kuvitella, miten Euroopan unioni, tämä parlamentti ja tämä valiokunta näin heikon sopimuksen puitteissa päättää siitä, että ETSstä luovutaan kaiken kaikkiaan valiokuntien ja ryhmien rajojen yli on päätetty tarkistuksista, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että saadaan vähän parempaa apua teräs teollisuudelle ja muille aloille. Eli vähän enemmän oikeudenmukaisuutta tähän järjestelmään kaivattaisiin, mutta ei ole kahta kysymystä siitä, että lähdettäisiin nyt lopettamaan tämä järjestelmä. Laajempi soveltamisala ja tämä siirtymäkausi 2027 vuoteen asti. Tämä on kyllä hyvin hankala tehtävä. Ja voin vaan sanoa, että jos Euroopan komissio tai jäsenvaltiot, jotka Montrealissa neuvottelut maat allekirjoittavat sopimuksen, joka on sellainen, että nykylainsäädäntö EU:ssa on mahdotonta, niin tämä olisi suuri virhe oikeudellisesti. Toivon, että komissio tiedostaa tämän. Lainsäädäntöä on olemassa ja komission tehtävän puolustaa tätä lainsäädäntöä. Kysymykseni onkin, ymmärtääkö komissio tämän? Ja missä selvässä muodossa tämä on viestitty ja miten tämä viesti viedään selvästi myös tulevien viikkojen aikana? Kiitos. Kiitos kovasti. Ja sitten herra Eikhut. Thank you very much and, uh... Kiitos. Kiitos kollegoista siitä, että puhuivat näin ystävälliseen äänensävyyn, joten minun ei enää tarvitse näin tehdä. Alustuspuheenvuoro oli sokerava. Kun kuuntelin sitä, mitä komissio sanoi, kuulostaa hieman siltä, että kun hän olisi IKEA, Ika on tiedottaja. Minä kuvittelen, että hän olisi komissiosta tämä toimenpidelaatikko. Tästähän Ika aina puhuu. Puhutaan esimerkiksi biopolttoaineista lentokoneille, mutta nämä eivät ole vielä pitkään aikaan valmiita, eli tämä tapahtuu vasta myöhemmin. Sitten hiilidioksidistandardit, unohdit mainit, unohditte mainita, että tämä otetaan käyttöön vasta vuodesta 2027, eli ei vielä kymmenen vuoteen tapahdu juuri mitään, ja todennäköisesti ei paljon sen jälkeen, jälkeenkään. Airbus ja Boeing, niiden koneiden, koneista 90 prosenttia täyttää jo nyt tehokkuusvaatimukset. No te toivotte tämän paranevan, näin me kaikki toivomme, mutta ei toivolle voi perustaa ilmastonmuutospolitiikkaa. Eli kyllä tällainen kori on, mutta ei sitä ole juuri mihinkään. Siinä ei ole mitään konkreettista. Siksi tämä maailmanlaajuinen markkinapohjaisten toimenpiteiden järjestelmä on ollut meille niin tärkeä ja toivottavasti on sitä myös jatkossa. Eurooppa on sanonut aina, että tämä pitäisi ottaa käyttöön viimeistään vuonna 2021. Piste. Nyt komissio sitten puhuu yhtäkkiä ETSn pilottihankkeesta. Kymmenen vuotta sitten maailma muuttui. Jos vielä puhutaan pilottihankkeesta, niin vau. Wow Onko tämä todella nyt se, mitä Euroopan komissio sanoo? Onko Montrealissa aivopesti teidät? Älkää puhuko tuollaisesta. Me tiedämme, miten ETS toimii. Kiina käy läpi ETS-pilottihankkeita. Nyt ei enää voida viitata mihinkään pilottihankkeisiin viiden vuoden kuluessa. Sanoit, että aina syntyy phase in, vaihe, mutta nyt puhutaan vapaaehtoisesta järjestelmästä vuoteen 2027 asti ja siitä eteenpäin edelleen on mahdollista saada poikkeuksia, joiden osalta kriteereistä pitää keskustella. Eli phase-in-vaihe alkaa nyt sitten 2027. Me puhumme maailmanlaajuisesta GMBM-järjestelmästä, joka alkaa vuonna 2027 ja sitten vasta phase-in-vaiheella. Eli tämä todella poikkeaa siitä, mitä alun perin on puhuttu. Tätä ei voida hyväksyä. Mi- mihin komissio tällä pyrkii? Tämä kuulostaa siltä, että me olemme tässä antautuneet Montrealia silmällä pitäen syyslokakuussa. Siis Tämä on todella suuri shokki minulle. Tässä todella on luovuttu kaikesta. Me haluamme maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteiden järjestelmän, joka olisi sitova vuonna 2021. Ehkä joillekin maille tulisi phase-in optio, mutta tästä ainakin pitää tietää. Tällaista keskustelua meidän tulisi käydä. Nyt kuulemme vain siitä, että komissio on jo nyt luopunut aivan kaikesta. Me, kaikesta me menemme Bratislavaan ja toivomme, että muut maat saadaan vakuutettua mukaan vapaaehtoisen järjestelmän. Tästä ei todellakaan lähdetty liikkeelle. Peter on aina kohtelias sanoa, että emme voi tätä estää, mutta jos vielä kaiken kukkuraaksi alueellisia järjestelmiä ei sallita, niin todella toivon komissio ja EU, että äänemme saadaan kuuluviin hieman voimakkaammin kuin mitä tänä aamuna on tehty. Montrealin lehdistötiedotteista, Toivottavasti vielä kuulemme, että komissiolla on oma viestintätapansa. Odotan innolla Montrealin menoa. Julie sanoi, että poliitikkojen pitää joskus sopeutua uudenlaisiin diplomatian muotoihin, mutta minä ainakin aion saada ääneni kuuluviin Montrealissa. Niin syli vaikuttaa minun hyvällä tavalla, mutta kyllä tässä punainen viiva on pidettävä. Tämä on täysin aseita ei voida hyväksyä. Kiitoksia sitten Roger Pirik. No. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, mielenkiintoista keskustelua. Minäkin olisin tässä Alankomaiden kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on huolta aiheuttava aihe, mutta minulla olisi kysymys, kun puhutaan päästönormeista, mutta kyse on myös siitä, miten voidaan huolehtia Euroopan ilmailun tulevaisuudesta, eikö niin? Maanantaina keskustelimme koko päivän viljelijöistä, mutta kyllä tämä lentoliikennekin on tärkeä ala Euroopassa, joten minulla olisi kysymys ehkä joku voisi auttaa minua vastaamaan kysymykseen. Saisin näin rauhoiteltua ihmisiä, jotka ovat huolissaan. Nyt puhutaan ETSn puitteissa ainoastaan EUn sisäisistä lennoista, ei manneten välisistä. Ja nyt pelätään sitä, että suuret lentoliikenneyritykset siirtyvät Euroopan unionin alueen ulkopuolelle, jos kansainväliset lennot joutuvat ostamaan päästöoikeuksia silloin pelätään sitä, että on epätasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Pelätään, että lentoliikenneyhteydet menettävät mahdollisuuksiaan. Tulevaisuudessa meillä ei näin ole eurooppalaisia lentoyhtiöitä. Kaikki siirtyy Kiinaan tai Dubaiin. Tämä on minun huolenaiheeni. Kyllä minä puollan ympäristöä. Pidän sitä tärkeänä, mutta haluaisin samalla olla realistinen ja kuulla aiheesta lisää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli puheenvuoron saa jälleen komissio vastauksia varten. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and also... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös parlamentin jäsenille kommenteista, kysymyksistä ja myös siitä, että olitte niin suorasukaisia ja rehtiä. Arvostan sitä näin saadaan myös vähän uutta pontta perusteluillemme, joita mekin olemme hahmottelemassa. Kyllä minä takaan, että me teemme ihan kaikkemme, että saada mahdollisimman hyvä lopputulos. Olemme kyllä varsin tietoisia myös siitä, mikä se olisi. Kuten totesin, aikataulu ja mekanismit eivät ole niin vakaita. EU on halunnutkin mekanismin aloitettavan jo 2021 mutta täytyy ymmärtää, että me tässä yksin toimii. Ja totta kai me pyrimme saamaan järjestelmän, joka olisi mahdollisimman nopeasti pakollinenkin. Kansainvälisissä yhteyksissä kuitenkin käydään neuvotteluja, on muitakin kumppaneita siellä. Ja siksi on olennaista, että jos halutaan kansainvälinen järjestelmä, että Kiina, Afrikan maat ovat kelkassa mukana. Eli huomioitava nekin on neuvotteluissa. Totta kai neuvottelemme parhaan tuloksen aikaansaamiseksi mukaan lukien alueelliset järjestelmät. Tämän kyllä kuulin selvästi, että EUn ETS ja alueelliset järjestelmät, kuten täällä kysyttiinkin, niin voi vain sanoa, että kyllä tämä tajutaan varsin hyvin. Ja aina se on ollut myös meidän kantojemme keskiössä, joita me olemme neuvottelussa omaksuneet. Mutta haluaisin myös muistuttaa, että Euroopan unionin rooli ikaossa on tarkkailija. Ja siellä on omat jäsenensä ja teemme jäsenvaltioiden kanssa ja aika yhtenä rintamana, mutta me olemme riippuvaisia jäsenvaltioiden tekemästä hyvästä työstä, joita siellä ajetaan EU-kantoja, korkeaa tavoitetasoakin. Tavoitteena on maailmanlaajuinen mekanismi kattaen kaikki tärkeimmät valtiot, jotka harjoittavat liikennettä, lentoliikennettä kun puhuitte prosenttiluvusta, niin tässä vaiheessa tämä on kovin haurasta vielä neuvottelut, kun ovat käynnissä. Kaikki riippuu paljon myös siitä, minkälaisia valtioita tulee mukaan. En halua ruveta tässä spekuloimaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ympäristön kannalta näissä oloissa. Täällä kysyttiin myös Yhdysvalloista penäävätkö he vielä yksi yksin oikeutta. Me olemme käyneet hyviä keskusteluja viime kuukausina Yhdysvaltojen kanssa ja mielestämme meillä on varsin hyvä ymmärrys myös siitä, mitkä meidän kantamme ovat. Uskoisin, että näissä oloissa, kun ymmärrys on mikä on, tiedämme, että siellä halutaan pitää kiinni tästä linjasta. Eli tällä haavaa, kun ajatellaan päätöslauselman muotoilua, niin se olisi hyväksyttävissä myös meille, jotta päästään eteenpäin meidän sisäisissä järjestelmissämme. Täällä oli paljon kysymyksiä hyvityksistä. Me olemme hyvin tietoisia tästä. Päätöslauselmaehdotuksessa viitataan suoraan Pariisin sopimukseen ja päästä hyvityksiin. Totta kai EU haluaisi, että meillä olisi EUn hyväksymät hyvitykset, ja se on ihan selvä ja osa myös sitä kantaa, jonka me olemme maksuneet. Mutta kriteerien parissa tehtävä työ on vielä kesken, ja, ja se tapahtuu yleiskokouksen jälkeen. Viittasinkin tähän jo alustuksessa, niin kuin totesin, että työn on jatkuttava, kunhan yleiskokous on tullut ja mennyt ja totta kai meille tämä on ihan selvää, että haluamme EUn hyväksymät päästöhyvitykset. Se on osa myös meidän kantaamme aikanaan yleiskokouksen jälkeen. Ja sitten tarkistusmenettelyn rooli meidänkin tulkintamme on tämä päätöslauselma esityksestä, mutta totesin juuri, että työ on vielä vireillä. Me haluamme kunnollisen tarkistusprosessin joka olisi odotustamme mukainen. Mutta mitä sitten tulee yksityiskohtiin, mukaan lukien seurantaan, rekisteriin, kaikki tämä on vielä osa sitä työtä, joka tämän yleiskokouksen jälkeen. Eli siihen työhön on tartuttava. Niin, alueelliset järjestelmät, laadulliset hyvitykset – No sitten tästä koevaiheesta. Kuulkaapa, tämä koevaihe on tavallaan ei niinkään mukaan tulo liittyvä määräys, mutta se ei välttämättä semanttisesti ole ihan hyvä valinta muotoiluna, mutta meille tärkeää tässä nyt on se, että saada mahdollisimman moni jäsenvaltio mukaan. Ja olipa sitten järjestelmä nimeltä mikä tahansa – ja kun nyt totesin jälleen kerran, että EUn kanta on aina ollut halutaan pakollinen järjestelmä 2021 alkaen ja sen puolesta työtä olemme tehneet, mutta olemme todenneet, että on muita maita, jotka on myös otettava huomioon neuvotteluissa. Emme tässä yksin ole. Emme ole mitenkään muuttaneet meidän tavoitettamme. Mutta tässä vaiheessa ei nyt voida ajatella, että se olisi todennäköisin lopputulema. Kuten totesin, neuvottelut ovat käynnissä, työ on vireillä. En halua ennakoida lopputulosta, mutta haluaisin teille nyt kertoa yleisemmin, missä mennään neuvotteluissa, mitä nyt on pöydällä tulevina viikkoina ja myös yleiskokousta varten, joka jo käynnistyy vajaan kuukauden päästä. Sen verran vielä toteaisin, että yhteistyö kumppaneiden kanssa on olennaista. Kun meillä järjestelmä sitten aikanaan on, jossa on mahdollisuus tulla mukaan, niin tavoitteena on oltava myös se, että saadaan mahdollisimman kattava järjestelmä huomioiden kaikkein tärkeimmät lentoliikennevaltiot. Näin me pystyisimme myös kattavuutta kohentamaan ylipäätään. Ja tämä on myös osa tätä työtä, jota me nyt olemme tekemässä itsekin eri yhteyksissä. Tässä kai nyt pääosin ainiin niin vielä kilpailuvääristymä. No nyt ei vaikuta siltä, että tulisi oikeastaan kilpailun vääristymiä. Totta kai tätä seurataan. Muutkin kumppanit näin tekevät, jäsenvaltiotkin, että jos jotain muita perusteluja tulee vastaan, muita seikkoja, jotka olisivat tämän tueksi, mutta nyt tällä hetkellä ei vaikuttaisi näin olevan. Niin ikään on tärkeää, kuten aikaisemmin tässä totesinkin, että koska halutaan tärkeimmät ilmailuvaltiot mukaan alusta lukien tähän järjestelmään, niin – kaikkien ja kansainvälisten keskusten pitäisi olla mukana myös järjestelmässä. Aivan siitä lukien, kun järjestelmä käynnistyy. No tässä minä nyt ainakin yritin huomioida kaikki kysymykset ja kommentit. Olen yrittänyt antamaan joitakin vastauksia näihin. Aini niin, vielä tuli kysymys nimittäin milloin saadaan ikaon neuvoston lopputulokset. Ilmeisesti teksti olisi tulossa heidän verkkosivulleen aika piankin, ehkä tänään toivottavasti, myöhässä kyllä ovat, koska kokous oli vasta perjantaina, niin kuvittelimme, että tieto olisi tullut aiemmin, mutta olemme ymmärtäneet, että aivan varmasti tällä viikolla siellä olisi mukana kaikki eri osatekijät eikä mitään hakasulkeissa olevia tekstejä. Toivottavasti IKAO pystyy tämän toteuttamaan ihan tässä seuraavan vuorokauden kuluessa, ainakin toivon näin. Näin nähdään myös, mikä on lopullinen teksti keskustelujen pääteksi siellä neuvostossa. Ymmärrän varsin hyvin ne kannat, jotka on omaksuttu, ja ymmärrän hyvin myös tarpeen saada kunnanhimoinen mekanismi, ja komissio kyllä tekee sen puolesta työtä. Mutta kyse on monimutkaisesta kansainvälisestä neuvottelusta, kuten varmasti ymmärrätte. Kumppaneita on paljon, niin että saadaan aikaan jokin merkityksellinen lopputulos epäonnistuneen ei saa tässä vaihtoehtona ole. Meidän pitäisi tähdätä nimenomaan ensimmäisen alakohtaiseen maailmanlaajuiseen järjestelmään. Ja haluaisimme tavoitetason olevan mahdollisimman korkealla. Eli sen puolesta teemme työtä. Kiitoksia kovasti. Thank you very much for your answers. Kiitoksia vastauksista. Ja sitten menemme seuraava kohtaan esityslistalla, nimittäin ilmailun, euro, ilmailustrategia Euroopalle. Herra Shanin valmistelema lausunto liittyen TRAN-valiokunnan mietintöön. Valmistelija saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, uh, the colleagues are... Kiitos Hyvät kollegat, varmasti tiedättekin lausuntoluonnoksissa saa vain olla tietty määrä merkkejä. Ja omassa luonnoksessani keskityn ilmailun tärkeimpiin merkittäviin asioihin. Ilmaston ja ympäristön näkökulmasta tietysti. kun katsotaan ilmailun hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi asia, minkälaisella tasolla ne ovat tulevaisuudessa. Sitten katsottava tätä GMBM-mekanismia. Ja pyydän teitä pitämään tätä lausuntoa vain lähtökohtana, josta päästään sitten eteenpäin. Odotan teidän tarkistuksianne ja huomioitanne. Ja pyrin vielä työstämään joitakin kohtia, omin tarkistuksin. Ilmailustrategia Euroopalle on valtava aihekokonaisuus ja se vaikuttaa selkeästi ympäristöön. Valitettavasti kansainvälistä ilmailua ei Pariisin sopimuksessa mainita, mutta on pantava merkille, että jos ilmailualaa ei oteta mukaan näihin ponnisteluihin, tavoitteisiin ei myöskään voida päästä. Ilmailun päästöjen arvellaan olevan vuonna 2057 kertaiset verrattuna vuoden 1990 tasoon siitä huolimatta, että uuden sukupolven ilma-alukset vähentävät päästöjä noin 15-20 prosenttia. Siksi tarvitaan kestävää alan kehitystä, jotta voidaan välttyä entistä vakavammilta ympäristövaikutuksilta, kuten ilmastonmuutokselta. Stratosfäärin otsoni, kato on toinen asia, ilmansaastuminen ja melu ovat asioita, pitää vähentää. Ilmail, päästökauppajärjestelmä ja ilmaston muutoksen vastainen taistelu ovat tärkeitä asioita, jotka otetaan selkeästi mukaan lausuntoon. Meidän täytyy lähettää selkeitä viestejä vastuuvaliokunnalle, joka on matkailuvaliokunta, liikennevaliokunta, ja myös komissiolle on välitettävä viestejä, samoin kansalaisille, niin että lähdemme kehittämään teknologioita, erilaisia sähkökäyttöisiä kauko-ohjattuja ilmoaluksia ja niin edelleen. Haluaisin vielä ilmaista huoleni siihen liittyen. Että mitä tulee menettelytapoihin, maatalousvaliokunta ei pyydetty laatimaan lausuntoa ja siksi pyydänkin tiettyjä kollegoita, jotka ovat mukana maatalousaiheiden käsittelyssä, ilmaisemaan omat näkemyksensä tähän mietintöön. Ilman tutkimusta ja kehitystä, ilmailualan parantamista on vaikea kuvitella, joten olen vakuutunut siitä, että investointeja tällä alalla on jatkettava. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, emme saa unohtaa myöskään kuluttajansuojaa. Sääntelytaakkaa pitää edelleen parantaa, infrastruktuuria pitää parantaa sekä maalla että ilmassa. Meidän täytyy muistaa painottaa myös kuluttajia. Nyt päätän puheenvuoron tähän, hyvät kollegat. Tämä on todella vasta ensimmäinen keskustelu. Ja odotan innolla teidän kommenttejanne ja tarkistuksianne ja yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Thank you, Emma. Kiitoksia kovasti, herra Patricello Scardini. Si, grazie presidente. Kiitos. Puheenjohtaja, tässä minulla on Kolla Patricellon muistiinpanot. Hän ei ole täällä läsnä, mutta on tehnyt työtä tämän lausunnon parissa. Hyvät kollegat, kuten todettiin, ilmailu on Euroopan unionissa erittäin tärkeä osa taloudellista kasvua, osa työpaikkojen luomista. Sillä on keskeinen osa myös Euroopan unionin taloudessa. Todellakin ilmailuala tarjoaa työtä lähes kahdelle miljoonalle henkilölle ja sen arvo on 110 miljardia euroa. Viimeisen 20 vuoden aikana sisämarkkinoiden vapauttaminen ilmailualalla Euroopan unionissa. Ja tarjo- kysynnän kasvaminen on johtanut ilmailualan kasvamisen merkittävässä määrin suurin kasvumahdollisuuksinen sen päälle. Jos ajatellaan, että 2035 ilmailu johtaisi jopa 14,4 miljoonaa lentoon vuosi. Eli 50 prosenttia enemmän kuin 2012. Tästä syystä ilmailustrategia Euroopalle, joka antaisi alalle mahdollisuuksia kehittää kilpailukykyä ja tehokkuutta, on perustavanlaatuinen aloite, jotta voidaan antaa pontta Euroopan talouden kasvulle, vahvistaa teollista pohjaa ja tarjota unionille mahdollisuus kansainväliseen johtoasemaan. Me tässä täytyy suunnata katseet muualle niin, että voidaan olla Euroopassa eturintamassa kohti kestävää ilmailua. Kuitenkin niin, että yrityksillä on annetunnoti asema, mutta myös kansalaisilla, niin että heille voi tarjota yhä enemmän yhteyksiä muuhun maailmaan kohtuullisin hinnoin ja paremmalla turvallisuustasolla. Tästä syystä olen kollega Shanin esittämän tekstin puolesta, joka varmasti menee oikeaan suuntaan. Olen aivan varma, että tämän päivän keskustelun ansiosta ja mitä lisäyrityksiä vielä muut kollegat tekevät tarkistusten muodossa aikataulun mukaisesti, voimme neuvottelupäätekstiin saada aikaan hyvän lausunnon, jota kaikki voivat tukea, niin että tavoitetasokin on korkea. Ja liikennevaliokunnassa käy läpi vielä muita asioita. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia. Sitten herra Dorman. Tack, øh, kära formand och kära udvalg. <clears throat> Øh, Först och främst tack till ordföranden för... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos ensin valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta. Meillä on edessämme monia lentoliikenteen haasteita esteitä. Kansainvälinen kilpailu, ruuhkat lentokentillä, päästöt ja myös turvallisuuskysymykset. Voi tuntua vähän naurettavalta, että turvatarkastuksessa menee niin pitkään, mutta se on tärkeä kysymys. Turvallisuus samoin, joten EU:ssa tarvitaan kyllä kattavampaa strategiaa ja mielenkiintoista voida keskustella ympäristöaiheesta. Valmistelijan kanssa olen samaa mieltä siitä, että on aika erikoista, että lentoliikenne on jätetty ulkopuolelle. Meillä on monia sellaisia ammatteja tai aloja, joihin kohdistuu monet ympäristövaatimukset. En ymmärrä, miksi tällä alalla ei ole niin. Tämä ala voisi hyvin olla mukana vaikuttamassa, kun ajatellaan päästöjen määrää. Useinhan lennot ovat sitä paitsi äärimmäisen edullisia – Joten hyvä, jos saamme yhdessä aikaan sopivan tekstin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Herra Eikhut. Yeah, I'll be brief after the... Puhun lyhyesti tuon edellisen jälkeen. Me kiittäisin valmistelijaa kuitenkin, että kun ajatellaan, mitä rajoituksia on sanamäärille lausunnossa, niin kyllä tässä tulevat esille kaikki tarvittavat aiheet. Eli tarkistuksessa oikeastaan vain vähän täydennetään niitä aiheita, jotka te olette ottanut jo esille. Mielestäni on tärkeää puhua myös yhtenäisestä ilmatilasta. Se on ympäristön kannalta tärkeää. Varmasti teemme tarkistuksia myös muistakin kuin hiilidioksidista. Ei ole kyse vain siitä. Se on kyllä siellä vähän esillä, mutta täydennämme kyllä vähän sitäkin. Ja sitten kun puhutaan omasta ETS, kun ei ole mitään kansainvälistä mekanismia järjestelmää, niin ehkä täytyy muotoilla se uudelleen, kun mietitään edellistä keskustelua. Niin, ehkä, jos sinne lisättäisiin sana tehokas järjestelmä, nimittäin varmasti pidetään kiinni omasta, meille sitten saada tehokas kansainvälinen. Tällaisia muutoksia varmasti on tulossa, mutta muuten tuemme lausuntoanne. Thank you very much. Mr. Affronte? No. Ei. Rova Grostet. Merci. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Mitä meille nyt komissio on ehdottanut vaikuttaisi vakalta pohjalta, jonka myötä voitaisiin vähentää ilmailun ympäristöjalanjälkeä mutta kyse on kilpailukyvystä myös siitä, kenkä puristaa, kun ajatellaan miljoonia työpaikkojakin tällä alalla Euroopassa. Tämä on osa tärkeää pilaria Euroopan taloudessa ja siksi täytyy tukea sitä, koska ottaa paremmin huomioon näin myös ympäristöulottuvuuden juuri siitä puhuttiin. Mutta ehkä olisi hyvä kuitenkin tähdentää erityisesti yhtä seikkaa nimittäin sitä tukea, jota annetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseksi. Ja Cesar-tutkimus myös ilmailualalla. Kun ajatellaan, että saadaan vähemmän myöhästymisiä, kunnan reittejä, voidaan vähemmän kuluttaa polttoainetta ja näin jokainen lento jättää pienemmän ympäristöjalanjäljen. Eli Tarvitsen tämän yhtenäisen ilmatilan ensinnäkin ja sitten nopeuttaa Cesarin täytäntöönpanoa. Lopuksi toteaisin vielä, että tarvitaan ilmalalla myös tukea tutkimukselle. Olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän on toimittava aivan päästöjen alkulähteillä niin, että saadaan sellainen ala ilmailussakin, että moottorit olisivat puhtaampia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten voimme kuunnella komissiota. Rouva Forni. Grazie, presidente. Um, thank you. Um... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja valiokunta Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, että ilmastovaliokunta ottaa kantaa näin tärkeään kysymykseen ilmailustrategian ympäristöosioon siis. Tämä on komission hyväksymä strategia. On hienoa kuulla myös, että valiokunnan jäsenet ovat valmiita pohtimaan sitä, mikä on ilmailualan vaikutus talouteen Euroopan unionissa – Tämä oli keskeinen ensimmäinen oikeastaan kohta tiedonannossa komissiosta. Tämä on edelleen yksi tärkeimmistä aloista. Haluaisimme tätä asiaa painottaa tänään. Meitä kiinnostaa nähdä, minkälaiseksi tämä teksti kehittyy jäsenten yhteistyönä ja tietenkin myöskin lausuntona TRAN-valiokuntaan. Uh, Kiitoksia ja valmistele loppusanat vielä. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että mitään kovinkaan ristiriitaisia asioita tässä ei tullut esille. Ja kollegaamme erityisesti varjoesittelijät toivat kommentteja esille. Odotan tulevia kommentteja innolla. Varmasti saamme hyvän mietinnön. Thank you very much. I have only... Kiitos. Ja sitten muistuttaisin vielä aikataulusta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 6. syyskuuta puolelta päivien äänestys ENVI-valiokunnassa 29. syyskuuta, TRAN-valiokunnassa 10. marraskuuta ja täysistuntoon joulukuussa. Ja nyt seuraavan kohtaan esityslistalla nimittäin yhteiskeskustelu ja neuvoston päätös yhdistyneen kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta. Euroopan unionin puolesta me keskustelemme tästä yhdessä YK on ilmastonmuutoskonferenssin 2016 kanssa. Se on Marrakeshissa, Marokossa tulossa. Itse käynnistän keskustelun, kun olen tässä esittelijänä kohdassa kahdeksan ja italiaksi. Muistuttaisin, että Pariisin sopimus on historiallisesti äärimmäisen tärkeä lopputulos, kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta. Me saimme kunnianhimoisen tasapainoisen oikeudenmukaisen ja sitovan sopimuksen. Ja EUlla on ollut ratkaiseva osa, että sopimus ylipäätään saatiin aikaan. Noin yhteen vetona toteaisin, vaikka kaikki tämä kyllä tietävätkin, mitkä ovat tärkeimmät näkökohdat. Pitkällä aikavälillä ensinnäkin voidaan estää ilmaston lämpeneminen, kun ajatellaan kahta astetta tavoitteena totta kai me tarvitsemme myös sellaisia järjestelmiä, että voitaisiin vielä vahvistaa pyrkimyksiä ajan myötä niin, että saataisiin aikaan päästyä varten kansainvälinen tasapaino. Ja varsinkin niin, että mukana olisivat kaikki maat, mikä onkin itse asiassa uutta verrattuna aikaisempiin sopimuksiin. kun Pariisin sopimus koski kaikkia suuria maita, jotka ovat vastuussa päästöistä, eikä olisi kyse vain osasta näitä maita. Nyt edessä on Pariisin sopimuksen ratifiointi ja todellakin komission neuvosto allekirjoittavat tämän sopimuksen unionin puolesta ja jotkut 28 maasta huhtikuussa oli läsnä juhlallisessa tilaisuudessa. Ja sitten seuraavana päivänä kaiken kaikkiaan noin 55 prosenttia on, on nyt maita mukana – niistä, jotka eniten päästävät ja ovat ratifioit jäsenkirjat jättäneet YK. On. Tähän mennessä 128 maata on Pariisin sopimuksen vahvistanut 26 jättänyt puolestaan ratifiointiasiakirjat YKlle. Todellakin hidas prosessi, mutta eteenpäin kuitenkin mennään. Euroopan unionista kolme maata ovat saattaneet päätökseen kansallisen ratifiointiprosessin Ranska, Unkari ja Itävalta. Mutta he eivät vielä ole YKlle toimittaneet asiakirjoja, eikä myöskään koko unionin puolesta niitä ole toimitettu. Jos sitten ajatellaan niitä, jotka ovat toimittaneet jäsenkirjat jo YKlle, edustavatkin vain yhtä prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Todellakin kyse on pienistä maista. Suurimmat ovat Norja, Peru, Kamerun ja Pohjois-Korea. Ja tässä tarvitaan pontta kansainvälisesti, jotta Pariisin sopimus voisi 2016 vielä tulla voimaan. Ja minä uskon, että me kaikki joudumme vielä ponnistelemaan sen hyväksi. Minä pidän mahdollisena kuitenkin, että Pariisi uu, sopimus tulisi voimaan ilman EUta, koska meidän roolimme on tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi on hyvä, että yksittäisen jäsenvaltiotkin hyväksyisivät tarvittavat toimenpiteet, jotta voitaisiin viedä eteenpäin ratifiointiprosessi Euroopan unionin puolesta ja jäsenvaltioiden puolesta tämän vuoden aikana. EU ja jäsenvaltiot edustavat suurta osaa taloutta. 2015 niiden osuus, kun otetaan huomioon myös ne, mitkä lokakuuta 2014 saatiin meidän tavoitteemme oli erittäin kunnianhimoinen, että voidaan kansallisella tasolla kasvuhuonekaasupäästöjä päästään 40 prosenttia 2030 mennessä. Siksi olen sitä mieltä, että päätös ratifioimiseksi näiden sopimusten osalta, joka hyväksyttiin neuvotteluissa, niin UNFCC on merkittävä viesti siitä, että me olemme sitoutuneet EU- ja jäsenvaltioissa ja jatkossakin ponnistelemme sen puolesta, että voidaan torjua ilmastonmuutosta kansainvälisestikin. Varmasti olette samaa mieltä minun kanssani, että sopimuksen voimaantulo on erittäin tärkeä tavoite Euroopan unionissa. Siksi minä haluaisin tukea toiveelleni sitten neuvostolle ryhtyä kaikki toimenpiteisiin, jotta saataisiin senkin kanta ratifiointiin niin, että mukana on, rinnalla ovat kansallisten, kansalliset ratifiointiprosessit. Ja meidän pitäisi YK on toimintamallisuuden nopeasti ratifiointiin asiakirjat vielä ennen kuin 2016 vuosi päättyy. Sitten yhteiskeskustelu. Ensin pyytäisin puhuisivat ne, jotka ovat olleet mukana allekirjoittamassa päätöslauselman COP21 osalta – Marrakeshia varten. Gilles Barnier ensimmäisenä. Puheenjohtaja, kollegat, kuten itsekin totesitte juuri alustuksessanne yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun COP21 saatiin aikaan Pariisissa, on tullut korkea aika, Euroopan unionin jäsenvaltiot ryhtyvät sanoista tekoihin – kun minä nyt olen esittelen COP21 asiassa, niin minä toteaisin, että tällainen viivästys kansallisessa ratifiointiprosessissa on huolestuttava, huolestuttaa minua syvästi, varsinkin kun siellä on joukko jäsenvaltioita EU-sta, joissa on lainsäädäntöä vireillä, mutta ei välttämättä oikeaan suuntaan, vaikka niin luvattiin kyllä – näistä hallituksista. Ja varsinkin ajattelen tässä niitä maita EU-sta, jotka eivät vielä pysty edes antamaan kunnon aikataulua, jotta päästäisiin eroon hiilen perustavasta teollisuudesta, koska se on laajalti vastuussa hiilidioksipäästöistä meidän mantereillamme. Niin ja kuten totesitte, jotta tämä tulisi voimaan, niin ainakin tarvitaan 55 jäsenvaltioita ratifioimaan, eli edustaisi yli 55 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta tästä ollaan hyvin kaukana, kun jos siellä nyt on 26 valtiota, kuten totesitte, ja ovat käynnistäneet prosessin, niin se edustaa vain alle 2 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Eli kiirettä pitää No, on tärkeää, että me päästäisiin ennen vielä COP22, eli ennen 7. marraskuuta pääsemään eteenpäin, niin että kun muuten maailma lähti liikkeelle Pariisissa, niin nyt päästäisiin sanoa tekoihin aika ikävä tilanne, ei ole vielä ratifioitu vielä, jos ajatellaan Kiinaa, Yhdysvaltaa ja Intiaa, Venäjää ja Euroopan unionia. Ne ovat kaikkein tärkeimpiä alueita kuitenkin. Näiltä osin teenkin tarkistuksen tähän päätöslauselmaesitykseen, jotta ymmärrettäisiin, että EU sinällään ratifioisi Pariisin sopimuksen. Että ei odotella vain, että muut jäsenvaltiot näin tekisivät. Eilen tapasin COP22, tai puhuin hänen kanssa puhelimessa COP22 puheenjohtajan totesi, että ei juridisesti tarvitse edes odotella että saadaan ratifiointipäätökset jäsenvaltiolta, jotta EU voisi omalta osaltaan näin tehdä. Ja ihan kuten juuri puheenjohtajakin totesi, meidän täytyy olla tässä liikkeelle panevana voimana sinä EU-toimielimenä, joka osoittaa esimerkkiä. Ja minä uskon, että tämän päätöslauselma saa laajan tuen lokakuun täysistunnossakin. Eli meidän täytyy osata meidän painoarvomme niin, että lokakuun päätös olisi viitearvo myös neuvostolle, että siellä nopeasti tehtäisiin päätös yhdessä komission ja meidän kanssamme, että päästään allekirjoittamaan ja ratifioimaan. Sitä paitsi minä pyysin, että puhemies Martin Schulz käyttäisi tuota täysistuntoa hyväkseen myös ja kutsuisi rouva Segonen Ruojallin paikan päälle. Hän johtaa COP22 ja hän voisi silloin siellä puhua. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin vielä puhua myös tästä toisesta päätöslauselmaesityksestä, joka liittyy Marrakeshin COP22 valmisteluihin. Siellä on joitakin tarkistuksia, jotka me olemme allekirjoittaneet. Jo Lainenin kanssa hän ei pystynyt täällä olemaan paikalla. Me haluaisimme, että sinne otettaisiin joitakin keskeisiä aiheita mukaan. Ennen kaikkea mainitsisin sen, että saadaan innovoivaa rahoitusta torjuaksamme ilmastonmuutosta, hyväksyttäisiin vero transaktioita varten niin, että meillä olisi siis tietty enimmäismäärä hiilitonneille. Ja lisäksi meillä pitäisi olla todellista kiertotaloutta käytössä ja käytettäisiin uusiutuvia energialähteitä. Tässä on monia haasteita, joihin on tartuttava eurooppalaisessa yhteiskunnassa, kun, jotta päästäisiin eroon hiilestä. Lisäksi pitäisi poistaa tuet fossiilisille energialähteille. Niistä pitäisi luopua kokonaisuudessaan aikaa myöden ja pitäisi neljänneksi myös vahvistaa ponnisteluja kasvuhuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi liikenteen alalla maataloudessa. Tämäkin on yksi tavoitteemme 2020-2030. Pitäisi myös konkreettisesti saada rahoitusta myös kehitysmaille. 100 miljardia vuosittain kehitysmaille kohti vihreää kehitystä. Lisäksi meidän pitäisi enemmän kehitysmaissakin turvautua uusiutuvien energialähteisiin Afrikassa. Siellä on paljon uusia lähteitä, mahdollisuus käyttää, joita nyt ei ole käytetty. Ja lisäksi pitäisi saada myös maahanmuuttosopimukseen jotain, kun ajatellaan ilmastopakolaisten asemaa. Tässä seitsemän tavoitetta, joita me haluamme ajaa COP22 yhteydessä Marrakeshissa. Sitä paitsi joidenkin kohdalla on tarvetta myös siihen, että meillä olisi eurooppalaista lainsäädäntöä olemassa. Ja mahdollisimman nopeasti sitä paitsi 2016-2017. Thank you very much. Peter Liese. Seuraavaksi Peter Liese. Kiitoksia puheenjohtaja. Pariisin sopimuksen ratifioinnista. Tukisin lyhyesti sitä, mitä Giovanni Lavia sanoi. Ja haluaisin kiittää muita ryhmiä siitä, että he hyväksyivät tämän menettelytavan, niin että puheenjohtaja valiokunnasta kirjoittaa kirjeen, niin että Euroopan parlamentti luo nopeasti edellytykset ratifioinnille. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tässä auttamassa. Sitten Marrakesh-päätöslauselmasta On tärkeää, että tämä päätöslausuma saa taakseen mahdollisimman laajan tuen eri poliittisista ryhmistä ja eri valiokunnista. Haluaisin viitata ITRE-valiokuntaan, valiokunnan ehdotuksiin. Niitä on todella valiokuntarajat ylittävästi laadittu. Varmasti kaikki voimme ne hyväksyä ja tämä helpottaisi hyväksymistä sitten myös täysistunnossa, jos ITRE-teksti hyväksyttäisiin. Pariisissa todella päästiin merkittävällä tavalla eteenpäin. Diplomatia toimi siellä erinomaisesti. Ja myös puheenjohtajana Ranska toimi erittäin hienosti, myös monet muut. Mutta pitää kuitenkin muistaa se, että Pori, Pariisin ponnistelut eivät vielä yksin riitä siihen, että saavutetaan korkeintaan kahden asteen lämpenemistavoite. On pohdittava, miten pääsisimme lähemmäs tätä suurta tavoitetta. On aika hankala puhua liikaa 1,5 prosentista tai asteesta, mutta jos emme ole vielä lähelläkään kahta astetta, olisi katsottava ensin, että konkre- tai tähän tavoitteeseen voidaan päästä konkreettisin keinoin. Tässä voidaan onnistua vain yhteisin ponnistuksin, eli EU yksin ei tässä onnistu. EUn pitää tietysti olla valmis menemään nykyistä pidemmälle, mutta tämä valuu kyllä hiekkaan ilmaston muutokseen ja poliittisten vaikutusten suhteen, jos tästä ei sovita yhdessä muiden kumppaneiden kanssa. On katsottava, mikä on Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen mahdollista. Trumpin kanssa tilanne tulee olemaan hyvin hankala, mutta Clintonin kanssa ainakin kannattaa neuvotella. Kiinassa asiat ovat lähteneet hieman liikkeelle. Ja tukisin sellaisia tarkistuksia, joilla voidaan edesauttaa tätä kansainvälistä prosessia. Se, että EU yksin nostaisi tavoitteitaan, ei oikein istu EPPlle, vaan tähän pitää todella saada kansainväliset toimet mukaan. Meidän mielestämme on tärkeää välttää hiilivuotoa. Se pitää tässä kaikessa ottaa huomioon. Ja pääst, no, tässä asiassa olisi päästävä mahdollisimman pitkälle sopuun kansainvälisesti ja saada Euroopan unionin sisälläkin hyvät toimivat välineet tähän. Sitten ilmastopakolaisista on löydetty hyvä kompromissi tekstiin viime vuonna ja edellisäkin, toisakin vuonna tästä jo päätettiin ja on, olisi hyvä saada aikaan oikea oma juridinen status tälle, mutta tällä hetkellä tämä on äärimmäisen hankalaa, koska seuraukset eivät ole vielä täysin selvillä. Ja siksi pyytäisin, että pidämme kiinni tästä pohjatekstistä, joka meillä on. Tai sitten tuomme Judy Girlingin 171 äh, tarkistusta, joka tätä tukee vielä paremmin. Muuten tämä tilanne saattaa olla hankala täysistunnossa. luonnoksen työstämismetodi on aika hankala, koska aika on vähän. Meidän pitäisi nyt pystyä keskustelemaan entistäkin tiiviimmin kompromissehdotuksista. Niitä ehkä vielä ensi viikolla saada. Äänestyslistaa voi kommentoida erillisten ja kohta kohdalta äänestysten osalta. Onko se nyt tähän iltaan asti tai huomiseen asti, en muista. Pyytäisin, että tätä lykättäisiin hieman, koska olemme juuri palanneet lomilta. Tässä tulee hieman liian kiire. Ja pyytäisin sihteeristöä ja valiokunnan puheenjohtajaa pohtimaan mahdollisuutta lykätä tämä aika määrä maanantaihin niin että tuolloin voitaisiin keskustella sitten kohtakohdalta ja erillisestä äänestyksistä. Tällä voidaan ehkä sitten osittain ainakin korvata tarkistuksia, jos tästä saadaan sovittua. Ja tänä iltana tämä olisi aika hankalaa, tämä konkreettisena ehdotuksena. Sitten vielä lopuksi yksi minulle erittäin tärkeä asia. EPP-ryhmä haluaa todella välttää hiilivuotoa, mutta siitä huolimatta haluamme harjoittaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. ITRE-valiokunnan kollegoidemme kanssa ja Ivo Belletin kanssa sovimme ryhmässämme siitä, että erityisesti rakennusalalla lähdetään entistä suurempiin ponnisteluihin – komissio on hiljattain ehdottanut energiatehokkuusdirektiiviä, jolla tähän voidaan päästä. Parlamentti on vaatinut 40 prosentin tehokkuus tavoitetta ja neuvosto ja komissio puhuvat nyt 27 prosentista ja ongelma on tämä kuilu näiden lukujen välillä. Olen laatinut tarkistuksen 122 tältä osin. Se voisi olla kompromissi täällä parlamentin sisällä – ja kenties saada liikahtamaan sitten myös muut tahot niin, että tästä 27 prosentista päästäisiin huomattavasti ylöspäin. Pyydän teitä katsomaan tätä 122 tarkistusta ja mahdollisesti tukemaan sitä. Kun lisätään energiatehokkuutta, voidaan saada aikaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja samalla estettäisiin myös teollisuuden siirtyminen muualle. Jos tässä toimitaan, silloin hiilivuodon ongelma ei synny, vaan tämä rakennusalan uudistaminen toisi pikemminkin mukanaan työpaikkoja, estäisi teollisuuden siirtymisen muualle. 27 prosenttia on siis liian vähän, 40 prosenttia välittömästi on taas EPP ja muille toimielimille liikaa ja siksi olemme ehdottaneet kompromissia vähintään 30 prosentista niin, että pikkuhiljaa siirryttäisiin kohti 40 prosenttia. Olisi hienoa, jos kollegat voisivat tukea tätä kompromissia. Thank you very much. And now Ms. Gerling. Kiitokset, Rova Gerling. Oh, thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. En puhu pitkään koska taidamme kaikki olla samaa mieltä, erityisesti tuon teidän tekstinne ratifioinnin osalta. Tiedän omasta kokemuksestani, omasta jäsenvaltiostani. Kaikki ymmärtävät, että tilanne on vähän erilainen, mutta tästä hetkestä lähtien kuljemme osana tätä totta kai. Ja brittihallituksen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisemmat kuin Pariisin sopimuksen, joten ei pitäisi olla mitään syytä, etteikö yhdistynyt kuningaskunta ratifioisi, vaikka taustalta voi löytää laajempia poliittisia syitä. En nyt lähde niitä käsittelemään. Jäsenvaltion kannalta tämä liittyy siihen, mitä tämä asia toimii hallinnollisesti. Tätä on hankala selvittää. Ja sitten Sikanerojan kysymykset siitä, miten ratifioidaan oikeudellisesti ilman jäsenvaltioiden tukea. Se voi olla juridisesti mahdollista, mutta onko järkevää, tiedä. Meidän pitäisi pitää mielessä se, että parlamentin puoltoääni olisi meidän vastuumme. Ja meidän pitäisi olettaa, että näin käy ja jatkaa siltä pohjalta. En jäisi liikaa nyt riippumaan siihen, ovatko yksittäiset jäsenvaltiot ratifioineet. Se on tietenkin tärkeää, että tämä on tärkeä sopimus merkittävän EUn jäsenvaltion johdolla ja silti ei ole ratifioitunut. No näin tämä vain toimii. Mutta me emme ole vielä päättäneet taakan jaon tekijästä vielä. Ei on ehkä ymmärrettävää siksi, että jotkut jäsenvaltiot, erityisesti suurimmat, eivät halua allekirjoittaa ennen kuin on omat erityis osuudet ikään kuin selvitetty tuon katon alla. Kovasti tuen koko mietintää siinä olevaa sisältöä. Meidän pitäisi kannustaa ratifioinnin suuntaan, mutta ei pidetä tätä nyt liian suurena kysymyksenä, kun se ei sitä oikeastaan ole me siirrymme kyllä, tai oikeammin todella puolamme joka tapauksessa tätä sopimusta, joten tämä muodollisuus, sellaisena se pitäisi nähdä. Toinen mietintö. Olen Petrin kanssa samaa mieltä, että aikataulu on hankala. Päätöslauselmien kanssa, kun ilmastosta puhutaan, niin Tuntuu aina siltä, että koska ei ole, koska ei ole sopiva ajankohta. Aikataulut ovat aina sellaiset, että työtä pitäisi tehdä kesätauon aikana. No tällaista tämä on olen hyvin filosofinen tänään no, me ryhmänä. Toki mielellämme teemme nopeasti mielellämme yhteistyötä, jotta saadaan hyvät kompromissit aikaiseksi. En näe mitään ongelmia tässä Peterinkän tarkistuksen kanssa. Me olemme samalla kannalla periaatteessa, vaikka pikku näkemyseroja onkin. Minä haluaisin selkeän päätöslauselman. Lyhyt ja ytimekäs sen pitäisi olla. Keskitytään tässä nyt kaikkein keskeisempään. Huolehditaan siis siitä, että nyt todella keskitytään siihen, mihin Markussa pyritään. Tässä ei ole nyt mahdollisuutta saada kaikkien lempiaiheita tähän tekstiin, vaan pidetään tämä lyhyenä ja ytimekkäänä. Keskitytään tärkeimpiin. Kiitos. Thank you, Ima. Kiitos. Sitten herra Herbrandi. Thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. Minä keskittyisin varsinkin siirtymän hallitsemiseen kohti hiilivapaata taloutta. Siitä olen vähän huolissani. Toki on myönteisiäkin mahdollisuuksia niin, että Euroopan talous vahvistuu vahvistumistaan, kun keskitytään yhä enemmän vähän hiiliseen talouteen. Mutta on toisenlainenkin vaihtoehto. Siirtymä vähähiiliseen talouteen tulee yhtäkkiä ja liian myöhään. Pelkään pahoin, että nyt me oikein hoida tätä oikealla tavalla ja sitten päädytään tähän ikävämpään vaihtoehtoon. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota selvitykseen, joka helmikuussa julkaistiin Euroopan systeemiriskin lautakunta sen julkaisi ja ihan Pariisin jälkimanningeissa ei se paljon huomiota saanut, mutta se on tärkeä raportti. Siinä käydään läpi nämä kaksi eri vaihtoehtoa ja ne suuret vaarat, jotka liittyvät äkkiseltään tulevaan vaihtoehtoon. Yksi ongelma tähän liittyen on se, että tulee systeemisiä riskejä rahoitusmarkkinoihin, jos näitä hiiliin liittyviä varoja arvioidaan uudelleen. Ja siksi olen tehnyt pari tarkistustakin päätöslausunnolle. Ensinnäkin halutaan komission arvioida uudelleen systeemiriskejä, jotka liittyvät tällaiseen äkilliseen siirtymään. Voitaisiin myös miettiä toimenpiteitä, jotta vältyttäisiin riskeiltä. Yksi konkreettinen toimi voisi olla, mitä penään komissiolta, että jonkinlainen strategia vuosituhannen väliä varten EU-ssa. Katsotaan jotain kustannustehokasta polkua kohti nollapäästöistä taloutta. Tämä vaikuttaa kovin tekniseltä ja kaukaiselta, mutta se on kovin olennaista. Me teemme nyt kyllä päätöksiä, mutta aina vain lykätään myöhempään, myöhempään ajankohtaan paljonkin asioita. Ja se johtaa suuriin vaaroihin, menetyksiin myös rahallisesti, joita me ehkä pystyy ehkä kantamaan. Haluaisin teidän keskittyvän näihin seikkoihin, joista olen tehnyt tarkistukset. Toivottavasti komissio voisi myös vastata tähän. Kiitos. Thank you very much, Mr. Eichhout. Kiitoksia, herra Eichhut. Thank you very much, and uh, well, first... Kiitoksia. Ensinnäkin Pariisin sopimuksen ratifioinnista – Uskoakseni tämä on hieman tärkeämpää kuin mitä Julie Girling sanoi. Totta kai tämä on EUlle poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia. Sanoi, että me johdamme eurooppalaista ilmastonmu- tai maailmanlaajuista ilmastonmuutospolitiikkaa, mutta sitten vain olisi todella häpeällistä, jos me saisi tätä ratifioitua. Olen tyytyväinen siihen, että komissio teki ehdotuksensa varsin pikaisesti sen jälkeen, kun herra Juncker kävi Japanissa ja G7 todennäköisesti muistutti häntä siitä, että Euroopan pitäisi edetä tässä nopeammin. Ja on hienoa, että ainakin parlamentti voi toimia tässä asiassa tehokkaasti. Siksi me todella pu- puolemme sitä, että herra Lavia voi tässä toimia. Tiedämme, että näin tämä tapahtuu vikkelästi. Ei ehkä aina ole näin, mutta ainakin tässä asiassa. Mutta ongelmana ovat jäsenvaltiot. Tiedämme, että yhdistynyt kuningaskunta sanoi toimivansa tässä mahdollisimman pikaisesti. No mitä tämä merkitsee? Sehän voi viedä vaikka kuinka paljon aikaa. Joku toinen sanoi, että minusta tulee miljonääri mahdollisimman pikaisesti, mutta tähänkin voi mennä hetkinen. Komissio kysymys. Kiina ja Yhdysvallat todennäköisesti ensi viikolla ilmoittavat ratifioivansa tämän tänä vuonna ja samoin Brasilia on näin jo tehnyt ja aika nopeasti päästään kohti 55 maan ja 55 prosentin tavoitetta. Miltä tilanne näyttää sen osalta, että EUn jäsenvaltiot lähtevät kelkkaan mukaan tänä vuonna? Miten suhtaudutte kehitykseen tiettyjen jäsenvaltioiden osalta? Ja onko sellaisia maita, joita on hieman sysättävä asiassa eteenpäin? Jos näin on, me voinemme tässä auttaa. Tiedämme, että jotkut maat etenevät asiassa nopeammin kuin muut. Jos poliittista tahtoa löytyy, eteenpäin voidaan päästä reippaasti, paitsi nyt ehkä par- Belgiassa, jossa täytyy käydä läpi useat alueparlamentit ja niin edelleen. Keinoja kyllä löytyy. Sitten Marrakeshin päätöslauselma. On tehtävä selväksi, että Marrakesh sen olisi oltava ilmastokonferenssi, jossa katsottaisiin ennen vuoden 2022 tilannetta. Usein unohdetaan nämä toimet ja uskon, että tässä EUkin voisi nyt hieman kääriä hihansa. On puhuttu lainsäädännöstä, joka tavallaan estäisi vuoden 2022 edeltävät toimet viitattiin IKAan tässä samassa asiassa. Eli nämä vuoden 2022 edeltävät toimetkin ovat tärkeitä. Ja puhukaamme nyt suoraan. Kaikki tiedämme, että nämä INDC-asiakirjat, joista on tulossa NDC-asiakirjoja, ne eivät riitä näin Pariisin jälkeen eli kansalliset toimintasuunnitelmat, vaan tarvitaan vuoteen 2018 mennessä tehokkaat hyväksytyt kansalliset asiakirjat, koska jos Eurooppa ei tässä näytä suuntaa, me tiedämme, että nykyiset toimet eivät riitä, ja jos Eurooppa ei tässä kärjihyä, niin kuka sitten tekee Tämä on tärkeä asia tuoda esille, komissio pitäisi tulla näin tehdä. Ja sama pätee viestintään vähähiilisestä taloudesta vuoden 2050 jälkeen. Tämä tiekartta on jo vanhentunut. Siitä, siinä pyritään 80 prosentin vähennyksiin Me tarvitsemme nyt mukautetun hiilitiekartan. Ja toivottavasti komissio ei tässä sysännyt asiaa sitten seuraavalle komissiolle. Tässä edelleen herät, välittyy siis sama kuva siitä, että konferenssissa kyllä puhutaan kauniita korulauseita, mutta sitten ei tehdä mitään kotopuolessa. Viitasin sitten vielä siihen, mitä Peter Liise sanoi. Anteeksi vain, Peter Liise. Olet kyllä hävinnyt tämän taistelun jo pari kertaa aikaisemminkin. Suurin osa parlamentin jäsenistä tukee 40 prosentin vähennystavoitetta. ITRE-mietinnössä tämä ei mennyt, tai hävisit tässä ja nyt yrität jälleen kerran taistella samaa taistelua. Ei ole kovinkaan loogista pyytää että tämä valiokunta tukisi sinun tarkistuksiasi siis sen vastaisesti, mikä juuri kesätaudin jälkeisessä täysistunnossa kanta oli. Eli 40 prosentin energiatehokkuustavoite aivan logisesti pitäisi vahvistaa tässä parlamentissa. Totta kai Peter Liisi pyrkii löytämään konsensuksen EPPn ja muiden ryhmien välillä, mutta tällä hetkellä tässä kyllä voidaan toimia myös ilman EPPT. Joskus olen siitä todella tyytyväinen. Frontex haluaa jotain sanoa. Grazie. Sulla, sulla ratifi... Kiitoksia. No, ratifioinnista viittaa vain siihen vetomuksen, joka puheenjohtaja esitti, että on tarpeen, että mitä pikimiten se tapahtuu. En ole samaa mieltä, mitä täällä joku totesi ettei se niin kiireellistä ole. Kyllä se kiireellinen asia on, eikä pelkästään muodollisesti, että pitäisi jäsenvaltion odottaa EUta vai voiko EU edetä yksin päin, että voidaan ratifioida tämä sopimus antaakseen merkin niin, että se olisi myös sitten vaikuttava mahdollisimman nopeasti. Viime kuukausien aikana olemme nähneet, että on tullut uutta tieteellistä tietoa eri mallien tueksi, ei välttämättä lineaaristen mallien tueksi, tavallaan kuin mitä luonnossa nyt ei ole mikään lineaarista. Ja niiden mallien mukaan tilanne on hyvin huolestuttava ajatellen muutosten nopeutta ja myös niiden kattavuutta. Siksi täällä vain puhutaan ajasta, että saadaan allekirjoituksia – ja että saadaan lainsäädäntöä ja sitoumuksia, mutta sitten ulkopuolella tapahtuu asiat huolestuttavaan tahtiin. Mitä tulee tähän mietintöön sitten, niin varmasti voidaan sanoa, että se on aika perusteellinen ja kattava huomioi monia seikkoja. Siellä on 250 tarkistusta ja kiinnostusta on osoitettu tähän aiheeseen. Ja varmasti se, se kattaa monenlaisia aiheita. En totta puheen ymmärtänyt, pitääkö odotella vielä kompromisseja. Miten, kun aikataulukin on niin tiukka, että ensi viikolla Envissä tätä taas käsitellään. Mitä tulee itse mietintöön, niin me kyllä olemme laatia tarkistuksia, teemme kyllä kaikkemme ja olemme hyvin kriittisiä näinä aikoina. Mitä että olisi tällaista luottamusta ETS-järjestelmää, kun ei se ole koskaan toiminut ylipäätään, ei olisi parempi hylätä. Ja vai pitäisikö sitä laajentaa kattamaan maailmanlaajuiset markkinat? Jos ajatellaan, minkälaisia päästöleikkauksia on saatu, niin se on oikeastaan johtunut talouden kehityskulusta tai vai johtuuko se siitä, että on uusiutuvia energialähteitä käytetty, mutta ei välttämättä sillä ole suora vaikutusta ETS-järjestelmään. Ja kiitos tämän mekanismin Meillä on teollisuuden aloja, jotka menevät jopa yli tavoitteiden päästöissä ja sitten johtavat siihen, että tulee enemmän päästöjä. Usein sen voitaisiin jotenkin hälventää päästömääriä, mutta ei tässä nyt voida takapakkia ottaa. Eli oikeastaan mekanismivaikutukset ovat kielteisiä. Olisi paljon tehokkaampaa ja helpompaa miettiä, mitä mahdollisuuksia on saada aikaan tehokkuutta ja säästöä energian käytössä, eli teollisuuden aloilla, ja saada sitovia tavoitteita. Esimerkiksi sama prosenttimäärä, mitä uusiutuvissa, markkinoiden laajentaminen edellyttää, että saadaan myös kunnon rahoitusmarkkinat ja miettiä myös, minkälaista teknologiaa käytetään teollisuustuotannossa. Minä toistan myös tämän vetomuksen niin, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota myös sellaisiin päätöksiin, jotka tulevat energiaa peräisistä lähteistä. Numerot ovat huolestuttavaa luokkaa. Ja sielläkin voitaisiin tiedotuskampanjoin puuttua tilanteeseen, että saataisiin senkin myötä mielenkiintoisia tuloksia, mutta se on jäänyt syrjään, vaikka se pitäisi paremmin ottaa huomioon, jotta päästäisiin siihen yhteiseen tavoitteeseen. Thank you very much. And now Mr. Branden. Ja sitten edustaja Brandon. Uh, thank you, Chair. Um, just thought... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiinnittää huomioon ilmastonmuutoskeskustelun vähän erikoiseen seikkaan. Tietyt paljon hiilipäästöjä tuottavat teollisuuden alat ovat olleet tässä kovasti kiinnostuksen kohteena, mutta sitten on muita aloja, joiden päästöt ovat myös suuret ja jotenkin ne jäävät nyt huomiotta. Ajattelen tässä erityisesti maataloutta ja laajemminkin maankäyttöä, sitä miten viljellään, miten käytetään maata – vaikuttaa kovasti päästöihin. Ja jos parantaisimme maatalouttamme ja maankäyttöämme, voitaisiin varmasti puuttua päästöihin myös. Ehkä koska tämä on ala, joka ei tunnu yhtä kiinnostavalta tässä. Mutta jos ajatellaan maaperän laatua, jos se on hyvälaatuista – se sitoo enemmän hiiltä. Ja tämä on asia, joka pitäisi ottaa huomioon, toteuttaa paremmin, mutta maatalouteen ja maankäyttöön liittyvät kysymykset jäävät kovasti muiden alojen varjoon. Ja mahdollisuuksien mukaan tätä asiaa pitäisi ajaa, tuoda enemmän näköpiiriin. Ihmiset ymmärtävät kyllä, että Pariisin neuvotteluiden takia on ymmärretty, että metsä on keskeisessä roolissa – se on vain yksi maankäytön tapa. 10-20 prosenttia korvataan metsän kautta. Jos puuta voitaisiin käyttää enemmän erityisesti rakennusalalla, saataisiin huolehdittua suuremmasta hiilimäärästä. Eli tällaiset merkittävät korkeat puurakennukset esimerkiksi olisivat hyviä esimerkkejä. Jos puuta voitaisiin käyttää kotien rakentamiseen ja muiden rakennusten rakentamiseen, se olisi eduksi verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Ja näin voitaisiin merkittävästi edetä tässä kysymyksessä. Tiedän, että Tämä aihe, maatalous ja maankäyttö ja metsänhoito kaiken kaikkiaan, ovat jääneet kovin vähälle huomiolle, mutta nyt ei olisi varmaan liian myöhäistä tuoda näitä aiheita esiin. Nekin ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ja ennen kuin päätämme keskustelun, kuuntelemme komissiota Rouva Pattonia. Thank you, Mr. Chair, and uh, good morning to honorable... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On hienoa olla täällä ja nähdä, kuinka vilkasta, vilkasti tähän keskusteluun päätöslauselmasta ja ratifioinnista osallistutaan. 202 tarkistusta on aika merkittävä määrä. Käsittelen sen kolme asiaa. Ensin, ensinnäkin on aivan selvää, että Pariisin sopimus oli merkittävä virstanpylväs ja sitä täytyy myös näin tällaisena tunnustaa monenvälisessä hallinnoinnissa. Samalla euforia EUssa väistyi aika pian. Komissiolta saatiin tiedonanto maaliskuussa jo Pariisin jälkeistä aikaa koskien ja tarvitaan todella pikaista ratifiointia. Saatiin myös Euroopan, Euroopan neuvoston päätelmät, jossa toivotettiin tervetulleeksi komission tiedonantoja ja korostettiin sitä, että EUn ja sen jäsenvaltioiden tulisi ratifioida Pariisin sopimus mahdollisimman nopeasti, jotta niistä voisi tulla sopimuspuolia. Se kaikki, mitä tässä on tällä välin tapahtunut, osoittaa sen, että komissio todella on sitoutunut kaikin keinoin helpottamaan mahdollisimman pikaista ratifiointia ja tekemään yhteistyötä kaikkien toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta tämä olisi mahdollista. Sitten herra Eichhautin kysymykset liittyen yksittäisiin jäsenvaltioihin ja niiden prosesseihin on perustuslakiin liittyviä vaatimuksia, joita, jotka on täytettävä tietyissä jäsenvaltioissa ja jo nyt voidaan sanoa, että vuoden 2016 loppuun mennessä kaikki 28 jäsenvaltiota eivät ole valmiita. Tämä on tosiasia, jonka on näyttävä myös ulkoisessa viestinnässämme ja myös sisäisessä toiminnassamme kumppaneidemme kanssa. Ja tarvitaan poliittista pohdintaa siitä, mitä voidaan tehdä, jotta todella voitaisiin saada hieman vauhtia kotopuolessa. Toiseksi toteaisin, että kansainväliset kehityskulut lisäävät painetta toimia. Tässä viitattiin G20-kokoukseen. Ja odotamme, että sekä Yhdysvallat että Kiina ilmoittavat tai jo ratifioivat Pariisin sopimuksen. Brasilia saattaa tulla aivan pikapikaa perässä ja on osviittaa siitä, että jo 49 osapuolta on ilmaissut voivansa ratifioida sopimuksen ennen Marrakeshia. Ja näin tässä päästäisiin jo tämän 55 prosentin päästökynnyksen yli. Näin EU pitää olla tässä luottavainen ja johdonmukainen sanoa, että ratifiointi on merkittävä askel eteenpäin. Se osoittaa, että todella maailmanlaajuisesti halutaan täytäntöönpanna Pariisin sopimusta, mutta ratifiointi ja kansalliset yksin eivät vielä saa aikaan sitä tarvittavaa muutosta, jota on saatava, jotta asetettuihin tavoitteisiin todella päästään. Tarvitaan kansallisia kotimaisia toimia, jotta tähän päästään. Ja tältä osin EU on edellä kansainvälisesti. Tässä, tästä olen ylpeä. Meillä on erilaisia taloudellisia toimia, jotta saamme aikaan 40 prosentin tavoitteen siitä huolimatta, ovatko kaikki jäsenvaltiot ratifioineet tämän vuoden loppuun mennessä tämän sopimuksen. Sitten vielä viimeinen asia. Vuosisadan puolivälin strategioista, joita kaikilta odotetaan. Meillä on EUn vuoteen 2050 asti menevä ekonometristen mallien perusteella laadittu tiekartta. Ja me laadimme myös päivitetyn strategian, mutta tässä tarvitaan myös tieteellistä näyttöä. IPCC, sieltä on pyydetty uutta raporttia, tieteellistä raporttia vuoteen 2018 mennessä, jotta voidaan helpottaa vuoropuhelua ja pohtia tätä puolentoista asteen skenaariota. Ei ole vielä tietoa nollan asteen skenaariosta. Tässä toivoa pyritään saamaan sidosryhmät mukaan, jotta tarvittavat valmistelut voidaan muutosvaiheen helpottamiseksi tehdä. Ja haluaisin kiittää kovasti sekä puheenjohtajaa että valiokuntaa siitä, että olette sitoutuneita nopean menettelyn Tämä on esimerkillistä ja osoittaa johtajuutta. Varmasti myös neuvosto tekee kaikkensa seuratakseen tätä parlamentin esimerkkiä. Ja odotan innolla 8. syyskuuta järjestettävän äänestyksen tulosta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt muistuttaisin vielä että Pariisin sopimuksen äh, ratifioinnin määräaikatarkistuksen jättämiselle englanniksi on huomenna puolelta päivin. Toimitamme äänestyksen täällä 8. syyskuuta. Ja sitten Marrakesh-päätöslauselma, jotkut täällä tivasivat aikataulua, määräaika voidaan siirtää maanantaihin 18. kello 6 missä äänestetään 8. päivä syyskuuta täysistunnossa todennäköisesti lokakuu ykkösessä äänestys. Ja näin voimme tämän kohdan käsittelyn päättää ja varapuheenjohtaja Gilles Parnio jatkaa puheenjohtamista. chers collègues, donc... Euh, Kollegat, no niin, hauska nähdä jälleen. Ja seuraavan tunnin ajan johdan valiokuntaa. Seuraavaksi menemme esityksessä kohtaan, joka liittyy luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan tormista koskevaan EUn toimintasuunnitelmaan. Catherine Beard saa välittömästi puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. Um... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. Ennen kuin lähden mietintöä käsittelemään, haluaisin puhua vähän siitä, mistä puhutaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan osalta. Järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnasta on kyse. Samat käyvät huumekauppasalla kuljettavat ihmisiä. Tämä on matalan riskin toimintaa. Tästä saa suuria tuottoja, mutta riski jäädä kiinni on hyvin pieni. Tämä toiminta uhkaa monien lajien tulevaisuutta planeetallamme. Lisäksi tämä on valtava uhka oikeusvaltion periaatteille, ihmisoikeuksille, hyvälle hallinnolle ja paikallisyhteisöjen ja ekosysteemien tulevaisuudelle. Ja tämä johtaa biodiversiteetin pienenemiseen. Biologinen monimuotoisuus on tärkeä planeetan elämälle. Uuden komission alkuvaiheessa loin MEPit luonnonvaraisten eläinten ja kasvien puolesta. Pietikäinen Foster, Sherwood ja Afronte ja Stefanek ovat kanssani tässä ryhmässä. Kiittäisin siitä, että meppejä on yli puolen rajojen kiinnostanut tämä aihe ja näin on saatu komission ehdotus. Kiitokset siis kollegoille. Me olemme järjestäneet kokouksia sidosryhmien kanssa, voimia kokouksia ja pyrimme siis kannustamaan komissiota esittämään toimintasuunnitelman. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja kaikkia komission työntekijöitä, jotka ovat niin sitoutuneita tähän tärkeään työhön, jotka ovat taistelleet työhuoneissaan taustalla kovasti. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano on tässä keskeistä ja mietinnössäni pidän toimintaohjelmaa hyvänä, mutta haluan tehdä samalla muutamia pieniä lisäyksiä, jotka käsittelen lyhyesti kohta yhdeksän. Jäsenvaltioiden on täytäntöönpantava tätä toimintasuunnitelmaa ja koordinoitava lähestymistapaansa kaikilla keskeisillä saroilla Tämä on ainoastaan mahdollista ja tämä työ voidaan ainoastaan nähdä, jos avoimuudesta ja tilinteosta huolehditaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ei tämä ole tällaista mukavaa ympäristöpolitiikkaa, vaan tämän turvallisuuskysymys. Tässä tarvitaan toimia kaupan, oikeuslaitosten toiminnan, rajavalvonnan ja poliisitoimen välillä. Tämä toiminta liittyy moniin toiminta-aloihin. Kaikki tietävät vaikka norsunluusta. 30 prosenttia on vähentänyt norsukannat Afrikassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana, mikä on ihan järkyttävä tieto. Mutta kyse on kasveista, kyse on eläimistä, kukista ja kasveista, kaikenlaisista eliöistä maailmassamme. Kaikilla näillä käydään kauppaa ja haitataan näin niiden elämää. 23 kohdassa osoitan, että toiminta on paljon. Ruoka, lääkeaineet, lemmikkieläinkaupat ja myös muoti ovat tällaisia aloja, joilla ongelmia esiintyy. Minä haluaisin, että luodaan tällainen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan koordinaattori. Minulle on aina sanottu, että – tässä ehdotuksessa noudatetaan ihmiskaupan toimintasuunnitelman malleja. Ja jotta voidaan huolehtia yhtenäisistä toimista eri pääosastojen välillä kaikilla komission työsaroilla ja saadaan kunnolliset toimivat työsuhteet, niin tarvitaan joku henkilö, jolla on tällainen virka, joka voi huolehtia siitä, että kaikki raportoivat samalle henkilölle samaan paikkaan ja näin myös jäsenvaltiot tekevät. Ja tuo malli, joka on toiminut hyvin ihmiskaupan osalta, olisi varmasti malli, jota voitaisiin käyttää tässä yhteydessä. Jäsenvaltioiden on puututtava korruptioon, löydettävä riittävää rahoitusta tähän toimintaan. Tämä on vakava järjestäytyneen rikollisuuden muoto ja se on tunnustettava. Se vaikuttaa ei ainoastaan kansainväliseen kauppaan. On ajatella, mistä luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja tulee. Kyse on myös Euroopan alueella käytävästä kaupasta ja se, että asiantuntemusta ja resursseja ei rajoilla ole riittävästi johtaa siihen, että monet tuotteet ja eläimet päästetään läpi, koska tulliviranomaiset eivät tiedosta, mitä tapahtuu. Tarvitsemme koulutusta, tietoisuuden lisäämistä myös asiakkaiden kannalta ja kaikkien niiden, jotka käsittelevät näitä tuotteita, jotka kulkeutuvat Eurooppaan ja Euroopasta, ei Eurooppa ole ainoastaan kohdemaa, vaan kautta kulkualuetta myös. Korruptiosta on kyse lähde, lähtömaassa kohdemarkkinoilla, mutta läpikulkualueilla myös. Joten kuten sanoin, Hyvää valvontaa, seurantaa tarvitaan ja järjestelmällistä raportointia siitä, miten toimintaohjelma toteutuu, jotta tiedetään, että saadaan toivotut tulokset aikaiseksi. Jäsenvaltiolta pyydetään myös kansallisten toimintaohjelmien toteuttamista. Hyvä, että meillä on ohjelma EU-tasolla, mutta tarvitsemme myös kansallisia malleja, ehkä jopa alueellisia paikallisia ja tämä toteutuu helpommin varmasti, jos on olemassa koordinaattori, joka voi kiertää jäsenvaltioiden poliitikoiden pakeilla ja kysyä, mitä tällä saralla tehdään. Sitten rikosoikeuden yhteistyö Europolia on vahvistettava aivan välttämättä Europolin tekemässä työssä. Mietinnössäni haluaisin Europoliin tällaisen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kauppaan Eurooppaan keskittyvän yksikön. Ilman tällaista sitoutumista mitään ei tapahdu. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on otettava huomioon myös rikollisuutta arvioitaessa. Ja Euroopasta sanotaan, että siellä ei pystytä toimimaan, jos ei se ole toimintaohjelmassa mukana. Ja tämä päätös on tehtävä neuvoston eli jäsenvaltioiden tasolla. Europolin on saatava riittävää tiedustelutieto kansallisilta viranomaisilta – ja se on saatava sinne ohjelmiin mukaan. Me voimme taistella järjestäytynyttä vakavaa rikollisuutta vastaan ainoastaan, jos toimimme rikollisuutta vastaan yhteisesti, joten täytäntöpanoverkostot EUn ja kansallisella tasolla ovat siksi tärkeitä. Siksi olen maininnut nämä aiheet mietinnössäni. Ja sitten rangaistukset. Kun sitten tuomioistuimen päädytään, on huolehdittava siitä, että rangaistukset ovat tiukemmat. Pikku huomautus. Joissain maissa, toisissa maissa suhtaudutaan vähän vakavammin ja annetaan kunnon sopivat rangaistukset. Tarvitsisimme vähimmäisrangaistukset. Toimintaohjelmassa ne ovat, mutta jotenkin pitäisi huolehtia siitä, että tämä hanke myös toteutuu. Parlamentti tukee komission työtä tässä yhteydessä. Ja sitten haluaisin sanoa, että suojelua annetaan pitkälti sitesin kautta, mutta jotkut lajit eivät ole sites puitteissa, vaikka niiden pitäisi olla. Monet maat maailmassa omaavat hyvää ympäristöpolitiikkaa, koska eläimiä tai kasveja tai mitä tahansa suojellaan omilla alueilla, mutta sitten kun nämä eläimet tai kasvit lähtevät omalta alueelta, ei ole mitään suojelua Euroopan alueella. Yhdysvaltojen leisisäädös olisi hyvä esimerkki. Ja otin mietintä sen ajatuksen, että meillä pitäisi olla jotain samantapaista, koska sitten kun eläimet tai kasvit saapuvat EUn alueelle eivätkä omaa sitä suojaa, niin jäsenvaltioilla ei ole kovin paljon mahdollisuuksia – nostaa syytteitä tällaisessa tapauksessa. Me tarvitsisimme jotain Yhdysvaltojen leisisäännöksen tapaista, että voisimme toimia. Koska näin tuetaan kehitysmaita periaatteessa, jotka haluavat taistella luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa vastaan, niin me voisimme ottaa tässä yhteydessä. Mietinnössä puhun myös siitä, että tämä laiton kauppa käy netissä yhä helpommin. Kasvi- ja eläinillä käytävä kauppa tukee rikollista toimintaa ja se tietenkin liittyy myös rahan pesuun. Hyvä, helppo rahanpesun reitti. Eli yhteistyö myös rahoitusalalla. Sitten voidaan seurata rahavirtoja, helpottaa tätä työtä. Mietintöön ei voi lopulta tätä sanamäärää laittaa. Meillä on tietyt rajat ja siksi sanoisin, että on todella painajaismaista poistaa sieltä kaikkia sanoja, jotka eivät sinne mahtuisi. Pelastettujen eläinten hyvinvointi on tärkeää. Mitä tapahtuu eläimille, jotka pelastetaan rajoilla tai tullessa maahan? Belgiassa on tällainen myönteinen lista siitä, mikä on sallittua. Ei sanota ainoastaan, mitkä ovat suojeltuja. Pitäisi katsoa, mitä muut maat tekevät ja mikä on onnistunut hyvin. Sitten kauppa. Me olemme katsoneet esimerkiksi lentoliikennettä tässä yhteydessä. Olisi hyvä, jos saataisiin käytännössäännöt kuljettajien kanssa. Ja sitten, miten määritellään tällainen laiton kauppa. YK ympäristöohjelma työstää tätä kysymystä ja määritelmää. Olisi hyvä, jos määritelmä olisi selveä ja se tunnistettaisiin kansainvälisesti, jotta kaikki tietävät, mistä puhumme. Tämä on vähän epäselvä ala ollut tähän mennessä. Mietinnössäni on paljon asiaa ja muita asioita tuon tähän mukaan vielä tarkistusten muodossa, mutta kiitos vielä varjoesittelijälle, kansalaisjärjestöille ja ympäristöjärjestöille, jotka ovat auttaneet minua tämän mietinnön laatimisessa. Meillä on vielä kokouksia edessämme ja olen varma, että muitakin tarkistuksia esitetään. Ja toivon, että yhteistyö sujuu hyvin, kun keskustelemme tarkistuksista ja saamme lopulta yhteisen mietinnön aikaiseksi. Kiitos. Merci, merci beaucoup. Kiitos. Hyvä esittelijä. Ja nyt puheenvuoron saavat eri varjoesittelijät. Rouva Petir ensimmäisenä. Kiitos, minä haluaisin kansanpuolueen puolesta kiittää Rova Pierdiä erinomaisesta mietintöluonnoksesta, kuten myös kaikista niistä ponnisteluista, joita hän on tämän tekstin valmistelun yhteydessä tehnyt. Hyvässä yhteistyössä kaikkien kanssa, mutta varsinkin meidän varjoesittelijöidemme kanssa. Me olemme kuulleet asiantuntijajärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä. Minä otin esille kaikki tärkeimmän ongelman heidän kanssaan. Nimittäin kun on kyse luonnonvaraisten lajien kanssa käytävästä laittomasta kaupasta, niin vaikuttaa siltä, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole hallinnollista valmiutta puuttua siihen. Ei ole asiantuntijoita riittävästi. Tietojakaan ei vaihdeta riittävästi, kuten ei tehdä riittävästi rajat ylittävää yhteistyötäkään toimivaltaisten viranomaisten kesken jäsenvaltioissa. Siksi toivottavasti voimme vahvistaa tätä puolta myös mietinnössä. Haluaisin kiinnittää huomiota kahteen kohtaan, joita pidän erityisen tärkeinä. Esittelijä mainitsi jo ne 19 ensinnäkin, joka liittyy kauppasopimuksiin. Mielestäni se on realistinen ja tyydyttävä. Tässä ei tarvitse varmasti sitä laajentaa ainakaan meidän mielestämme. Kun ajatellaan viimeaikaisia kokemuksia, joita meillä on ollut tämän tyyppisistä päätöslauselmista liittyen unionin ja Vietnamin välisen kauppasopimuksen, niin se osoittaa, että se on hyvä tapa edetä, hyvä käytäntö ja sitä esimerkiksi on hyvä noudattaa. Kohta 21. Luonnonvaraiset sillä lajilla käyty kansainvälinen kauppa on erittäin tärkeä kohta. Tämä liittyy myös oikeusvarmuuteen, olipa sitten kyse luonnollisista tai oikeushenkilöistä. Tässä vaaditaan oikeastaan, että tarjotaan sellaista tietoa, joka liittyy eläinten asemaan alkuperämaissa. Tätä varten meillä on nimenomaan olemassa luetteloita sitesissäkin niin, että voidaan laatia yhteisiä luetteloita, joita noudatettaisiin kaikkialla maailmalla. niistä on kansainvälisesti sovittu, niin meidän täytyy myös miettiä oikeusvarmuutta tästä näkökulmasta. Esittelijä Beard on puuttunut kaikkein tärkeimpään, nimittäin että voitaisiin estää laiton kauppaa luonnonvaraisilla lajeilla. Toivottavasti saamme selkeän ja ytimekkään mietinnän. Merci à vous. Kiitos teille ja sitten rouva Meliora. Merci beaucoup. Auch ich danke der Berichterstatterin. Minäkin haluaisin kiittää esitellen Biederia erittäin hyvästä ja tasapainosta, mutta kuitenkin kunnianhimoisesta mietinnöstä. Ja suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentissa saamme yli poliittisten ryhmien rajojen sellaisen mietinnön, jossa todella nyt puututaan ja annetaan viesti tästä luonnonvarasten eläinten ja kasvien laittoman kaupan kitkemisestä. Ilman, että jäsenvaltiot todella saadaan mukaan toimintaan, en usko, että tässä voidaan onnistua, vaan silloin olemme tuhoon tuomittuja. 26. annetussa neuvoston päätelmissä Tämä asia on kyllä tervetullut, mutta mitään sitoumusta henkilöstö- tai rahoitustasolla ei annettu. Tällaista kuitenkin tarvittaisiin, kuten edelliset puhujatkin sanoivat, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa voidaan torjua. Saksan liittopäivillä omassa maassani Hallituskoalitio laati päätöslauselman heinäkuussa ja pureutui tähän asiaan ja uskon, että asian merkitys myös EUn yksittäisissä jäsenvaltioissa kasvaa. Tämä se tunnustetaan entistä laajemmin ja näin pääsemme paremmin eteenpäin. Puolan selkeästi sitä, että EUn sisäistä sääntelyä, että se neuvottaisiin yhteen Yhdysvaltojen leisi säädöksen kanssa niin, että estettäisiin alkuperämässä suojeltujen eläin- tai kasvituotteiden tuonti EU-hun. Meidän pitäisi myös pitää kiinni siitä, että kasvilaji tai laji suoja-asetusta sovelletaan ja täytäntöpanon oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Kun keskustellaan vapaakauppasopimuksista EUn kanssa, usein muut aiheet ajavat tämän asian edelle. Ja siksi vaadimme, että tulevissa kauppasopimuksissa otetaan mukaan myös lauseke, puhutaan eläin- ja kasvilajien suojelusta – Tämä pätee myös käynnissä oleviin Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksiin, vaikka en olekaan aivan varmaan tullaanko näistä koskaan tulla äänestämään. Mutta kuten Rova Bederkin sanoi, kaikissa kauppasopimuksissa tulisi viitata tähän asiaan ja pitäisi taata se, että kasvit ja eläinlajit nauttivat korkeatasoista suojaa myös jatkossakin, myös vastaisuudessa. Kiitoksia vielä kerran esittelijälle suhtaudun luottavaisin mielin siihen, että saamme aikaan kelpomietinnön. Alors, euh, Ja sitten herra Demesmecker. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Parlamentti on jo pitkään puhunut siitä, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kauppaan pitäisi puuttua toimintaohjelman kautta. Aivan oikein Tämä on korjattava isku, tämä laiton kauppa biologiselle monimuotoisuudelle. Monet lajit ovat tässä uhattuna. Vuonna 2014 yli 20 000 norsua tapettiin. Monista muistakin lajeista on totta kai kyse, mutta laiton kauppa vaikuttaa kielteisesti myös toisilla tavoin, jopa kuolettavasti. Miljardien eurojen summat rikollisille, jotka rahoittavat terroristijärjestöjä. Tätä kautta syntyy turvattomuutta, epävakautta ja kauppa kasvaa aivan valtavasti. Kolminkertaistunut norsuluu kauppa esimerkiksi vuodesta 1989. Siksi on tiukasti taisteltava tätä laitonta kauppaa vastaan, jotta voidaan suojella lajeja ja huolehtia myös turvallisuudestamme. Tätä työtä on hyvä tehdä eurooppalaisesti, kuten esittelijä on sanonut, siksi että Eurooppala, Eurooppa on lähtömaa, kohdemaa ja kautta kulkumaa, kun puhutaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta. Komission ehdotus helmikuulta on kaiken kaikkiaan oikein hyvä. Suuri haaste on mielestäni siinä, että että sanoista siirrytään tehokkaasti myös tekoihin täytäntöönpanoa. Tämän asian hoitaminen, toimintaohjelman seuraaminen, sen toteutumisen seuraaminen on ratkaisevan tärkeää. Hienoa, että esittelijä viittasi myös oman maan hyviin käytänteihin. Pitää todella katsoa, mitä hyviä käytänteitä Euroopassa meillä on. Parlamentin jäsenenä meidän on huolehdittava siitä, että ymmärretään, että me seuraamme tarkkaan tämän toimintaohjelman toteutumista. Kollega Berderin mietintö on tärkeä viesti tässä ja luo valtavan hyvän lähtölaukauksen tähän työhön. Tämä on lyhyt ytimekäs teksti, joka painottaa aivan oikeita asioita. Muutaman tarkistuksen kautta pyrin kuitenkin painottamaan vähän minun mieleni mukaan myös tätä mietintöä. Kiittäisin kuitenkin esittelijä aktiivisesta työstä, joka on tehty yhteistyön hengessä. Kiitoksia kovasti ja nyt herra Taylor. Oh, thanks very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, aluksi totesin, miten tyytyväinen olen Rova Bierdenin mietinnön sisältöön. Olin todella iloinen, kun huomasin, että siellä mainitaan myös tarve muuttaa nykyistä lainsäädäntöä, jotta voitaisiin estää luonnonvaraisten lajin parissa käytävää laiton kauppa, jos ne ovat suojeltu omissa maissaan, mutta sitten niitä kaupataan kolmansissa maissa ja tuodaan jopa EU-hun. Catherine mainitsi, että pitäisi tästä matkia Yhdysvaltain leisisäädöstä. Sitä voin täysin rinnoin tukea. Varmasti Euroopan parlamentti voisi tukea tätä ja meillä on muitakin raportteja luonnonvaraisilla lajilla käytävästä laittomasta kaupasta ja kansalaisjärjestöt raportoineet tästä. Ja on erittäin tärkeää EUn e toimintasuunnitelma heijastelee näitä tietoja. On hyvä myös, että mietinnössä on keskitytty siihen, että torjutaan laajaa korruptiota tämän kaupan parissa. Korostetaan nimenomaan täytäntöönpanoa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Vakava järjestäytynyt rikollisuus voidaan hävittää vain, jos meillä on hyvin resurssoitu täytäntöönpano olemassa seuraamuksineen. Minä haluaisin ensin varmistaa sen, että meillä on kunnon mekanismi käytössä, jotta voidaan taata tämä täytäntöönpano niin, että riittävästi on myös rahoitusta ja muut, muita voimavaroja, niin että päästään eteenpäin toimintasuunnitelman mukaisesti. Olen iloinen myös keskustelusta, jolla selvennetään niitä ehdotuksia, kun ajatellaan, mitä tehdään menetetyksi tuomituille yksilöille tai takavarikoille yksilöille, minkälaisia jär, järjestöjä meillä on, jotka ovat ottaneet hoiviinsa pirasettuja eläimiä. Tarvitaan myös rahoitusta tätä varten ja Europoliakin on kehiteltävä ja huomioida ehkä siellä myös yksikkö, joka hoitaisi luonnonvaraisella leillä käytävää laittonta kauppaa. Sitten mitä tulee kauppa-asioihin, niin haluaisin että kauppasopimukset sisältäisivät myös maininnan kestävän kehityksen luvun, jotka olisivat pakollisia. Vaikuttaa usein siltä, että kun eläinasiat otetaan mukaan kauppasopimuksiin, niin se on rasti ruutuun periaatteella toteutettu. Haluaisin sinne vähän jotain voimaperäisempää mukaan, niin täällä oli hyvät seurauksetkin, että ne otettaisiin vakavasti. Mutta kiitos Catherine. Odotan mielenkiinnolla jatkotyötä näiden ajatusten parissa, jotka sinä hyvin olet nyt käynnistänyt. Kiitoksia herra Taylor ja nyt herra Fronte. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää vaikka tässä onkin sana määrä raja, teksti on hyvin kattava ja selkeä. Tässä pystytään oikeastaan käymään läpi kaikki tärkeimmät aiheet. Tämä aihe on todella tärkeä ja kiireellinen. Haluaisin korostaa vain joitakin kohtia, joita varmasti sitten käsittelemme tarkistuksissa enemmän. Kohta viisi mietinnössä on tärkeä tiedotuskampanja, jotta voitaisiin vähentää näiden tuotteiden kysyntää markkinoilla. Tämä on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Me voimme puhua lainsäädännöstä, valvonnasta ja muusta, mutta jos pystymme puuttumaan ja niin muuttamaan käytöstapoja ja kulttuuria, toimintakulttuuria lähtömaissa, josta tätä niin sanottua materiaalia tulee, niin saamme todella ratkaistua ongelman sen alkulähteellä. Ja sitten toinen asia, joka näyttää ehkä marginaaliselta, mutta ei tätä kuitenkaan ole, ainakaan luvuiltaan. Eli toiminta, joka ei ole tarkoituksenmukaista, on matkailijoita, jotka jotka ostavat, hankkivat kasveja tai eläimiä, mutta eivät tiedä, että ne ovat uhanalaisia näissä maissa. Pitäisi tiedottaa henkilöille matkustamisesta tiettyihin maihin siitä, että tietyt lajit todella ovat suojeltuja tai jopa kolmessa sukupuuttoon ja siksi niiden hankkiminen on laitonta. Pidämme tervetulleena ehdotusta siitä, että otettaisiin tämän laittoman kaupan koordinointitoimisto käyttöön Euroopassa, mutta haluamme kuitenkin korostaa sitä, ja tästä mietinnöstä tämä kyllä tulee esille, mutta haluan korostaa tätä vielä enemmän, eli toimintaa tarvitaan jäsenvaltiotasolla. Usein meillä on hyviä direktiivejä, hyviä strategioita, mielen tulee esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden direktiivi. Niiden tarkoitusperät ovat komissiossa hyvät, mutta ne kaatuvat sitten oman näppäryytensä jäsenvaltioiden täytäntöönpanotasolla. Eli olisi hyvin tärkeää saada jäsenvaltiot nyt toimimaan, täyttämään vaadittavat toimet, jotta strategia myös toteutuu. Olen huolissani myös epätasapainosta, joka voi syntyä jäsenvaltioiden välille – se, miten jäsenvaltiot kohtaavat tämän ongelman, antavat käyttöön resursseja sekä henkilöstö että muita, voi aiheuttaa epätasapainotilanteen jäsenvaltioiden välillä. Näin syntyy erilaisia käytäviä porsan reikiä. Laittomassa kaupassa mukana olevat tietysti hakeutuvat sitten sellaisiin valtioihin, joissa valvontaa on vähiten – jossa valtion läsnäolo on heikompaa tämän ilmiön kitkemisessä. Tarvitaan siis koordinointia jäsenvaltioiden välillä, mutta myös samankaltaisia toimia, saman tason toimia kaikkialla. Näin toimet ovat paljon tehokkaampia. Kohdassa 10 vaaditaan, että jäsenvaltiot varmistaisivat sen, että lainsäädännöstä vastaaville tahoille ja viranomaisille annettaisiin kyllin hyvät määrärahat toimintaan. Tämä on tärkeää. Mutta myös EU pitää suunnata määrärahoja tähän kampanjan ja taisteluun. Komission tiedonannossakin puhutaan näistä keskeisistä keskitetyistä EUn varoista – tässä viitataan sisäisen turvallisuuden rahastoon, kehitysrahastoon ja muihin. Nämä ovat välineitä, joita tietysti pitäisi käyttää paremmin, mutta ehkä kannattaisi kuitenkin pohtia mahdollista omaa budjettikohtaa tälle toiminnalle. kohta yhdeksän, siinä oikein hyvin viitataan siihen, että kehotetaan jäsenvaltiota ottamaan käytön kansan, kansainvälistä täytäntöpanoja koskevat toimintasuunnitelmat. Tämä olisi tärkeä ja palaan tässä siihen, mitä aikaisemmin sanoin. Koordinointi on hyvä, tiedonvaihto on hyvä, mutta tässä todella tarvitaan voimakasta sitoutumista jäsenvaltioilta. Jos tässä toimitaan epätasapainoisesti niin, että ainoastaan jotkut lähtevät toimintaan tai toimivat vähemmän tehokkaasti, emme pääse puusta pitkään. Se, mitä sanotaan mietinnön kohdassa viisi, on myös tärkeää. Parlamentin ja neuvoston pitäisi vuosittain saada raportteja siitä, miten jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet strategiaa. Eli on hyvin tärkeää valvoa kansallista toimintaa ja myös sitä, mitä tuloksia on saatu aikaan, mitä taas ei, jotta vältytään siltä, että viiden vuoden kuluttua palaamme jälleen tilanteeseen kuin biodiversiteettiasetuksessa nyt on ollut. Eli että asetettuihin tavoitteisiin ei todellakaan ole päästy. Me pidämme komission strategiaa hyvänä, se vaikuttaa tehokkaalta. Meillä on envivaliokunnan mietintö ja se on hyvin tehty ja voimme jatkaa töitä koordinoidusti tältä pohjalta. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Karandi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kiittäisin Catherine Biederia erinomaisesta mietinnöstä ja asian esille ottamisesta niin voimaperäisesti, mutta kiitän myös komissiota. Nimittäin kun minä aloittelin tämän asian käsittelyn pari vuotta sitten esittelemällä oman eurooppalaisen toimintasuunnitelman, jotta saataisiin huomiota tälle valtavalle ongelmalle, niin ensimmäinen reaktio oli aika vähän lupaava. Mutta täytyy kyllä tunnustaa, että komissiossa tartuttiin tähän innokkaasti. Saivat aikaa myös erittäin hyvän eurooppalaisen toimintasuunnitelman. Onnittelut Euroopan komissiolle siitä. Parlamentissa me olemme ottaneet tämän aika vakavasti, komissiokin. Ja sitten se kolmas toimielin, neuvosto. Kyllä me kaikki tiedämme, että neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Sieltähän kenkä puristaa. Tätä pitäisi käsitellä kansallisella tasolla. Siellä tapahtuu täytäntöönpanoa oikeus, poliisilaitos toimii sillä tasolla. Ja jälleen kerran toistaisin, että oli todella pettynyt neuvoston päätelmiin alkumaiden kaudella, olikohan se kesäkuussa, liittyen Euroopan toimintasuunnitelmaan. Jos ajattelee niitä kaikkia toimia, joita toimintasuunnitelmassa on, niin useimmat ovat jäsenvaltioiden täytäntöön Ja he ovat kyllä aika heikolla. Jälleen kerran eilen kävi selväksi, miten tärkeä tämä aihe on. Siitä saatiin tietoja norsujen asemasta Afrikasta kolmannes on tapettu 2007-2014. 144 000 norsua on teurastettu salametsästäjien voimin. Eli pari vuotta päälle ja ei enää ole norsuakaan jäljellä. Me tiedämme, että ei ole kyse vain norsuista, vain kaikesta, joka maan päällä tai vedessä tai ilmassa lentää luonnossa. Ongelma on valtava. Olen kovin pettynyt ollut jäsenvaltioiden asennoitumiseen. Minusta tämä on kaikkein tärkeimpiä asioita tässäkin mietinnössä. Nimittäin, että edelleen painostetaan jäsenvaltioita tekemään se, mikä niiden kuuluukin tehdä luonnonvaraisten lajien pelastamiseksi. Kiitos vielä kerran komissio, mutta varsinkin Catherine Bearderille. Toivottavasti yhteisvoimin saamme mietinnön vielä tarmokkaammaksi. Kiitos. Kiitos, herra Herbrandi. Ja nyt Rova Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön. Auch ich möchte... Kiitos paljon. Minäkin haluaisin Catherine Bearderia ja kollegoita kiittää, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Viimeisen kahden puheenvuoron aikana erityisesti tuli esiin se, mikä tässä on varsinainen ongelma, se, että jäsenvaltioissa ei ymmärretä sitä, että biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ei ole ainoastaan asia, josta jossain vaalitaistelun tuoksinnassa ehkä kirjoitetaan jonkin plakaattiin, vaan tämä liittyy päivittäiseen elämään. Tähän tarvitaan henkilöstöresursseja ja rahaa tähän työhön. Ja juuri silloin, kun budjetit ovat tiukoilla, valitettavasti lajien monimuotoisuus ja täytäntöön pano, kun toimitaan laitonta kauppaa vastaan, saa liian vähän tukea poliittisesti, jos julkisesti. Eli sellaisilla aloilla, jotka ovat keskeisimpiä, on hankalampi tehdä leikkauksia kuin tällaisilla aloilla, jotka eivät ole päivittäin esillä, kuten luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa. Sieltä ehkä voidaan leikkauksiakin toteuttaa helpommin, leikata henkilöstöresursseja ja kaikkea, mistä puhuttiin. Vaikutus on sellainen, että on ainakin osittain ihan hyvää, melko hyvää lainsäädäntöä, mutta sitten täytäntöönpanossa on todella puutteita. Ja joissain maissa se täytäntöönpano on sitten valvonta ja seuranta on hyvin heikkoa. Biologinen monimuotoisuus on kaiken kaikkiaan tärkeä kysymys ja viestinnässä on todella lähdettävä liikkeelle. Jos kansalaiset eivät ymmärrä, miten vakavasta kysymyksestä puhumme, kun puhumme biologisen monimuotoisuuden suojelemisesta, silloin ei ole myöskään ymmärrystä sille, että tähän budjettikohtaan tarvitaan varoja. Muuten ei ymmärretä, että on tärkeää huolehtia valvonnasta, että tarvitaan kunnolliset rangaistukset ja niin edelleen. Tämä on retkaisevan tärkeä kysymys. Meidän on pyrittävä siihen, että kaikki ymmärtävät tämän ongelman ja siksi ovat valmiita toimimaan sen asian puolesta, antamaan käyttöön myös resursseja, henkilöstöresursseja, rahaa komission ja parlamentin puolelta on jo sitouduttu vaikka olen vähän pettynyt siihen, miten harvat kollegat ovat tällä paikalla. Ymmärrän toki, että on muitakin esityslistoja seurattavana, mutta kuitenkin on harmi, ettei meitä ole täällä useampaa. Todella toivon, että voimme painostaa yhä enemmän jäsenvaltioita tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitoksia Kosti, rouva Kadenbach. Sitten rouva Mersa puheenvuoron komissiosta. Hyvät armeijan jäsenet, ensinnäkin haluaisimme kiittää valiokuntaanne ja esittelijänne, kuten myös kaikkia jäseniä, jotka ovat antaneet tukensa sille, että voitaisiin yhteisvoimin torjua laitonta kauppaa luonnonvaraisilla lajeilla. Moni valiokunta parlamentissa käsittelee tätä aihetta, kuten myös komission eri yksiköt, samoin myös eri ministeriöt kaikissa jäsenvaltioissa. Ja nimenomaan tämän päättäväisyyden ja yhteisten ponnistelujen ansiosta voimme tehokkaasti torjua laitonta kauppaa luonnonvaraisilla lajeilla. Käyty keskustelukin on tuonut esille uusia ajatuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä me esitimme aikanaan helmikuussa. Ne ovat tervetulleita nekin. Te tiedätte, minkälaisia vaaroja liittyy luonnonvaraisilla lajilla käyttävään laittomaan kauppaan. Alankomaiden kollegat tekivät kaverikon, jossa saatiin kiinni kaksi tonnia uhanalaisia lajeja, tai siis tuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista lajeista. Olipa sitten kyse apinoista tai muista. Tähän liittyy noin miljoona euroa käteisvarojakin. Jälleen yksi esimerkki myös siitä, minkälaisia ikäviä seurauksia kaupalla on. Neuvosto on käsitellyt tätä ja antanut tukeensa 20. kesäkuuta toimintasuunnitelmalle. Nyt meidän on vain jatkettava toimiamme sen hyväksi. Kuten täällä moni jäsen toikin esille tänään, yhtä hyvin jäsenvaltioissa kuin toimielimissä tai Europolissa ja Eurojustissa. Tarkoituksenamme komission yksikössä onkin säännönmukaisesti seurata toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Meillä 2017 on tulossa tapahtuma tämän käynnistämiseksi ja kertoo mahdollisimman avoimesti mahdollisesti saavutetusta edistystä. Kansainvälinen yhteistyö on erityisen tärkeää. CITES konferenssin osapuolet kokoontuvat tässä kuussa 24. päivä. Ja tekin peräänkuulutitte sitä, että EU pitäisi silloin ottaa kantaa asioihin. Paljon vapakauppasopimusten parissakin tehdään työtä, jotta voitaisiin huomenna hyödyntää paremmin meidän painoarvoamme ja viedä yhteistyötä eteenpäin laittoman kaupan torjumiseksi. Kaikki se, mitä voidaan tehdä myös kysynnän vähentämiseksi näille tuotteille, esimerkiksi Aasian maissa, niin me tuomme myös kaikenlaista valistustyötä tämän parissa. Vielä ottaisin esille yhden seikan. Kohtaan 21 liittyen mietinnössä. Nimittäin kolmansien maiden tarjoama suoja joillekin lajeille, jos suoja on laajempi kuin mitä sitten ehkä tarjoaa. Miten olisi ehkä tarpeen saada aikaan eurooppalainen säädös, joka heijastelisi leissisäädöstä Yhdysvalloissa. Olemme sitä mieltä, että paras tapa toimia tässä on paremminkin auttaa näitä kolmansia maita, jotka haluaisivat ovat luetteloon uhanalaisia lajeja ja se tehtäisiin sitesin kautta. Näin teemme säännönmukaisesti niin, että kun kolmannet maat ottavat meihin yhteyttä, kun he ovat selittäneet, että heillä on ongelma, jonkin lajin kohdalla on uhka, silloin me pyrimme auttamaan heitä tieteellisesti tai poliittisesti valmistelemaan asiakirjat niin, että suoja voitaisiin tarjota sen puitteissa ottamalla nämä lajit liitteiden luetteloihin. Näin voidaan tarjota suoja, joka ei koskisi pelkästään Euroopan markkinoita, vaan laajemminkin, koska silloin se olisi maailmanlaajuinen. Me olemme sitä mieltä, että ensin on hyvä hyödyntää sitesin käytössä olevia järjestelmiä – se on mahdollisesti tehokkaampaa. Ja menettelyn kannalta kevyempi. Kiitos vielä nyt tehdystä työstä tähän asti. Totta kai seuraamme myös mietintön kohtaloa, kun sitä äänestetään valiokunnassa ja parlamentissa. Kiitos. Ja nyt kertoisin teille Ai Robert Björner vielä lopuksi. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tämän päivän keskusteluun. On todella hienoa. Tuo ei olekaan minun puhelimeni. Ei kun on. Anteeksi. Mikä siinä on, että puhelin aina soi heti, kun pistää mikin päälle? On hienoa huomata, että mietinnölle on täällä näin paljon tukea. On hienoa, että tuetaan näitä erityisiä toimia, avoimuutta ja hyvin hankalaa kysymystä, joka liittyy jäsenvaltioiden toimintaan. Aina kun on uusia aloitteita, tarvitaan rahaa. Rahoituksen löytäminen on aina hankalaa, koska kuten kuulimme kollegoilta, tilanne on aina hankala ja ainakin omassa maassani, kun leikataan budjetteja, niin tämä ala jää helposti syrjään. Sama nähdään täällä valiokunnassa ympäristöasioiden osalta usein. On huolehdittava siitä, että sääntöjä noudatetaan. Silloin täällä syntyy myös kustannuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että jäsenvaltioista löytyy valmiutta Erityisesti tämä epävakauttava vaikutus kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, johtaa siihen, että yhteisöt pirstaloituvat, polisotilaalliset joukot putkahtavat pintaan, tämä johtaa siirtolaisuuteen, ongelmaan, joka on kaikilla tänä päivänä käsillä. Eli on katsottava syy-seuraussuhteita tässä. Jos ongelmiin halutaan puuttua, pitää lähteä ihan sinne juurille asti. Ajattelen myös ilmastonmuutosta, mutta tämä on osa tätä koko soppaa ja jäsenvaltioiden on ymmärrettävä tämä asia ja sen merkitys nyt. Kiitos, että tuette tiedotuskampanjaa ajatuksena. Se on todella tärkeää, koska koko ketjun viimeisenä on aina kuluttaja – ja jos voitaisiin huolehtia sitä, että kuluttaja tietää, että jos lähtee ostamaan kaupasta eläintä tai haluaa vaikka lääkkeitä Kiinasta, joiden valmistuksessa on käytetty eläimen osia, niin meillähän on kaikilla vaikka matkapuhelimet tiedon saaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. No sitten tuo leissisäädös tai sen tyyppinen lainsäädäntö Amerikan mallin mukaan ja sisällyttäminen kauppasopimuksiin. Minusta tuntuu, että ongelmani tässä on se, että sites toimii oikein hyvin niiden eläinten osalta, jotka ovat uhanalaisia maailmanlaajuisesti. Tämä on hidasta, koska tarvitaan tieteellistä tutkimustietoa päätösten tueksi. Tutkijoiden pitää tehdä tätä työtä kentällä, mutta minä puhun nyt siitä – että joissain maissa on eläimiä tai kasveja, jotka ovat oman ekosysteemin osalta tärkeitä ja joita suojellaan, suojellaan tietyllä alueella. Ne eivät liity siis sitten kun siirtyvät oman maan ulkopuolelle, mutta kuitenkin on oma lainsäädäntö, joka puuttuu tähän eläimen, elämän osaan ja niin edelleen. Jos sitä viedään, niin se haittaa kyseistä maata, mutta ei koko maailman kansalaisia. Sitten siihen liittyy tällaisia ongelmia ja se toimii kovin hitaasti. Jos voitaisiin sanoa, että maassanne on laitonta viedä näitä eläimiä, niin silloin meidän on estettävä myös markkinoiden synty EU-ssa ja tuonti muihin maihin. Tästä aiheesta on keskusteltava komission kanssa. Tiedän, että uusi komissio on tilanteessa, jossa ei haluta uutta lisää lainsäädäntöä. Mutta joskus tällainen ehdotus kuitenkin on tehtävä, jos näin voidaan suojella eläimiä kasveja kautta maailman ja niin voidaan tukea hallituksia tässä työssä, niin tämä olisi kyllä katsomisen, tutustumisen arvoinen asia. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja niille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Tämä on todella kiireellinen ongelma. Nyt ei tästä voida keskustella loputtomiin pohtia, katsottaisiinko uudestaan vaikka viiden vuoden kuluttua. Kyllä nyt tarvitaan poliittista tahtoa jäsenvaltioissa. Ja ehdottaisin, että jos teette työtä tällä saralla, olette parlamentin jäsen, jos teillä on ympäristöministeri kotona, joka ei ymmärrä tätä, niin viekää heidät jonnekin, missä luonnonvaraiset eläimet ja kasvit ovat uhattuna. Tai viekää poliitikon lapset vaikka mieluummin, koska poliitikot kuuntelevat lapsiaan jos puhutaan vaikka näiden pelastamisesta. Paljon meillä on tehtävää tässä. Voimme tehdä paljon, voimme auttaa komissiota, tukea yhteistyöhön komission kanssa, mutta poliitikot on saatava myös mukaan myös jäsenvaltioissa, jotta ymmärretään, miten kiperästi tarvitaan nyt nopeita toimia, koska me näemme, mitä nyt tapahtuu. Me haluamme avoimuutta koordinointia EUn tasolla, jotta voimme todella puuttua tähän järkyttävään ympäristömme hänen käyttöön. Kiitoksia esittelen Pierder. Kiitos kaikille puheenvuoron osallistuneille laadukkaista puheenvuoroista. Ja nyt vielä kertoisin aikataulusta. määräaikatarkistuksen jättämiselle 9. syyskuuta puolelta päivin äänestämme valiokunnassa 13. syyskuuta lokakuuta ja täysistunnossa marraskuussa. Mm. Mitä muita asioita ei ole aamupäivällä. Tapaamme seuraavassa kokouksessa envivaliokunnassa 8. syyskuuta Brysselissä, mutta muistaisin myös, että meillä on 12. syyskuuta Strasbourgissa ylimääräinen kokous. Hyvää ruokahalua!